Uh, please sit down, we will start. Also wir haben heute nyt meillä on äh, siis kuuleminen Keski- ja Itä-Euroopan liikenteen tavoitettavuudesta ja äh, yhteyksistä. Ja me kuuntelemme kolmea asiantuntijapaneelia. Ensimmäinen paneeli antaa meille yleiskatsauksen kiemaiden liikennevälineiden tavoitettavuudesta ja yhteyksistä. Ja toinen paneeli puhuu sitten liikenneinfrastruktuurin kehityksen ongelmista ja sisäisistä yhteyksistä. Ja kolmas paneeli sitten lopuksi käsittelee liikenneinfrastruktuurin merkitystä sosiaalitaloudelle ja kestävälle kasvulle ja kilpailukyvylle. Tämä kuuluu, kuuleminen loppuu viimeistään 18.30, eli aikaa meillä on, mutta kuten nyt näen, niin tämä valiokunnan jäsenten mielenkiinto asiaan ei ole kovinkaan suuri ja tästä meidän on keskusteltava jälkeenpäin. Ensin kuusi minuuttia Telis Linkaitsille, Telis Linkaitsille joka on Baltic Sea Region Spatial Planning Initiative VASABn pääsihteeri ja hän tulee puhumaan Itämeren alueen liikennevälineiden tavoitettavuudesta ja yhteyksistä. Olkaa hyvä. Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää, hyvät naiset ja herrat. Olen kovin iloinen, että voin olla täällä tänään. Kiitos myös kutsusta tulla tänne esittämään liikennetarjontaa ja yhteyksiä Itämeren alueella. Edustamani järjestö Vasab on ministeriyhteistyöelin. He ovat vastuussa aluesuunnittelusta kehityksessä. Verkosto on 20 vuoden ikäinen ja se on seurannut kehitystä aluesuunnittelussa, mukaan lukien myös yhteydet ja tavoitettavuus. Jos ajatellaan laajaa laajassa tavoitettavuutta Itämeren alussa, niin enemmänkin on kyse alueellisesta rakenteesta kuin pelkästään liikenteestä. Ja kuten vasap ministerikonferenssi totesi tänä vuonna, alueella on erityishaasteita ajatellen fyysistä tavoitettavuutta. On pitkiä matkoja, isot mesialueet, joilla tarvitaan erilaisia liikennemuotoja. Merkittäviä eroja on myös ajatellen väestötiheydessä. Tämä edellyttää myös julkisen infrastruktuurin ylläpitoa ja huoltoa, jotta voidaan jotenkin tehokkuus säilyttää jotta saadaan luotettavat verkot, niin äh, se johtaa myös kasvuun ja näin päästään syrjäalueelle asti, eli lähelle ulkorajojamme. Näin pohjoinen etelä yhteyt yhdistetään keskiseen Eurooppaan. Espon arvioinnin mukaan vain Saksa ja Länsi-Puola Itämeren alueella ovat jossain määrin tavoitettavissa, mutta lähinnä vain teitse. Raideteitse tavoitettavuus on parempi Saksassa, Ruotsissa ja Tanskassa, mutta huomattavasti huonompi eteläisessä Puolassa ja Liettuassa ja Virossa. Ilmaliikenne on tärkein liikennemuoto ydin Euroopassa, mutta se on tietyissä mielessä haavoittuva, jos ajatellaan äh, lakkoja tai tulivuoden purkauksia ja niin edelleen. Se ei ole tärkein äh, rahtiliikennemuoto kuitenkaan. Jossain määrin on pystytty parantamaan tavoitettavuutta alueen itäisissä ja eteläisissä maissa viime vuosikymmenien ajan. Air connections are the only... Ilmalentoyhteydet äh, ovat ainoat mahdollisuudet Baltian maissa, paitsi joitakin lauttayhteyksiäkin on tullut. Rautatieyhteydet ovat kohentuneet keskisessä Suomessa, Ruotsissa ja Puolassa, mutta ei Baltian maissa. Vaikkakin multimodaalimahdollisuuksia on ehkä riittävästi pääkaupunkialueilla, niin se on kuitenkin selvästi alle Euroopan unionin keskiarvon koko alueella. Valitettavasti raidepotentiaali on aika rajallista kaikissa Itämeren maissa, paitsi Saksassa. Ei ole riittävästi logistiikkaa, eikä ole kunnon rahtiterminaalejakaan ja näin kuluttajatuotteiden toimittaminen on kallista. Ja yrityksellä kun toimitetaan varausia, vie, menee aikaa paljon ja näin kustannukset ovat korkeat ja kuluttajahinnat myös. Tämä vaikuttaa huonosti alueen kilpailukykyyn. Espon tutkimus on osoittanut selvästi lineaarisen yhteyden yhteys mahdollisuuksien ja taloudellisen suorituksen välillä, kuten nähdään tällä kalvolla. Itäinen Eurooppa ei ole ihan parhassa osassa kalvoa. Vasa on myös tilannut tutkimuksen ajatellen TNT-politiikkaa pitkällä aikavälillä. Selvitys on paljastanut, että TNT on erittäin tärkeää, että voidaan lisätä alueen tavoitettavuutta. Tänä päivänä kuitenkin kaikkia yhteyksiä ei ole toteutettu ja edelleen on pullonkauloja olemassa. Niin ikään selvityksessä todettiin, että TNT varat eivät ole riittäviä, että voidaan toteuttaa kaikki mahdolliset hankkeet. Alueelliset yhteistyöhankkeet voivat auttaa kansallista TNT-politiikkaa ja aloitteita niin, että tätä on enemmän tarjolla – että Vasavin lisäksi muillakin sidosryhmillä on tehtävänä edesauttaa tätä. Vasav-ministerit tämän vuoden syyskuussa korostivat, mikä merkitys tällä on aluekehitykselläkin, ja siinä korostettiin sitä, että meidän täytyy edistää suunnittelutyötä, jotta saadaan vihreitä käytäviä liikenteelle. Korostettiin myös tarvetta lisätä yhteyksiä TNT-verkostossa yhteydessä alueellisiin verkostoihin niin, että voidaan taata paremmin alueellinen kohesio. Kiitoksia huomiostanne. Und ich bedanke mich auch recht herzlich, vor allen Dingen, weil die Zeit... Kiitokset ja kiitokset erityisesti siitä, että piditte todella tarkasti aikataulustanne kiinni. Ja nyt sitten kuusi minuuttia puheenvuoronsa Jacek Schlachta, joka tulee Varsovan School of Economicsista ja hän tulee puhumaan alueellisesta äh, tavoitettavuudesta ja Espon ET 2050-projektista. Olkaa hyvä. For, for invitation. Kiitos paljon kutsusta. Minulla oli onni olla mukana viimeisen neljän vuoden aikana Espon hankkeessa. Tämä äh, European Territory 2050-hanke. Tässä on raportti, joka tästä hankkeesta tehtiin ja julkaistiin muutama viikko sitten. Kuten näette, Eurooppa on hyvin erilainen. Tässä on tämä tavoitettavuuden Pentagonin nähtävissä jossain metropoleja, mutta valtaosa Euroopasta ei ole kovinkaan helposti tavoitettavissa. Ja mikäli haluan nähdä, miten tämä on muuttunut viime vuosi, vuosikymmenten aikana ja kuinka tämä tulee muuttumaan vuoteen 2050, niin tässä tältä kartalta ilmenee, kuinka muutos tapahtuu. Tässä on nähtävissä, että Euroopan keskikohta saa enemmän, on enemmän tavoitettavissa ja sitten menettäjinä tässä on muut Euroopan osat tavoitettavuuden kannalta. Mikäli ajattelee sisäistä tavoitettavuutta ja mikäli ottaa huomioon sen, että pääsee helposti kansallisiin pääkaupunkeihin, niin tässä on Puolan tilanne, ja mm, tilanne on erittäin huono, erittäin surullinen, varsinkin Itä-Puolassa. Alueelliseen keskukseen matkustusaika kestää noin kolme tuntia. Siinä oli siis juna, tavoitettavuus ja tässä on tietavoitettavuus seuraavaksi. Nyt palaan Espon hankkeeseen me tuotimme kolme eri tilannekuvausta vuodelle 2050 Euroopan globaalien kaupunkien edistäminen. Tässä on havaittavissa, että valtaosa tapahtumista tapahtuu tässä Pentagon-alueella hyvin vähän alueen ulkopuolella. Teemme myös toisen tällaisen skenaarion se, että edistetään kaupunkien verkostoja. Tässä on nähtävissä, että tämä on paljon tasapainoisempi tämä lopputulema. Ja lisäksi edistimme syrjäseutuja. Tällä on hyötyjä ja myös haittoja. Tämä oli tasapainoisempi, mutta hieman tehottomampi taloudellisesti. Kertomuksessa me teemme muutamia suosituksia vuoteen 2050 mennessä. Tässä on Ervan on oltava avoin ja polisentrinen. Euroopan on ollut Eurooppa on yhdistettävä globaalisti, lisäksi on parannettava yhteyksiä lähinaapureihin, itäiseen Eurooppaan ja myös pohjoiseen Afrikkaan. Lisäksi meidän on avattava alueellista kehitystä ja omaehtoisuutta itäisessä puolessa. Tämä ei ole mahdollista. Meidän on parannettava vaalittava urbanin rakenteiden tasapainoa ja lisäksi on paljon niin hallinnoitava luonnon resurssien kestävyyttä. Miten voidaan parantaa tavoitettavuutta näiden eri osa-alueiden sisällä, mikäli olemme halukkaita avaamaan Euroopan markkinat av- maailmanlaiselle kilpailulle, niin olemme paremmin verkostoituneita ja varmassa yhteydessä maailmanlaajuisesti – Lisäksi on avattava globaaleja portteja, ei ainoastaan vanhoissa jäsenvaltioissa, vaan myös uusissa jäsenvaltioissa. Lisäksi älykkäät energiaverkostot, jotka tarjoavat pääsyn uusiutuviin energialähteisiin. Ja mitä tulee yhteyksien parantamiseen naapurivaltioihin, niin Euroopan unionin verkot on yhdistettävä naapurivaltioiden verkkoihin lisäksi yhteistyötä rajat ylittävällä tasolla on parannettava ja on otettava huomioon myös EUn ulkorajat. Kun puhutaan tästä alueellisen monimuotoisuuden ja omaehtoisuuden esiintuomisesta ja kehittämisestä, niin meidän on, meillä on oltava riittävät infrastruktuurit paikallisella ja alueellisella tasolla – siitä syystä, että monissa kaupungeissa, monilla alueilla ei vielä käytetä hyödyksi vaikkapa tätä just in time työkalua. Tästä kartasta ilmenee, että Itä-Sarajalla tilanne on kaikkein huonoin. Ja tässä on vaikka tämä vie Karpatia tie, joka voisi auttaa parantamaan kapasiteettia, tavoitettavuutta. Ei ainoastaan länsi-itä yhteys oli tärkeä, vaan myös pohjoisesta etelään. Ja toisinpäin on hyvät yhteydet. Tästä voi lukea enemmän eri nettisivuilta. Keskusnettisivusto on espoon.eu ja sitten tällä hankkeelle on oma nettisivustonsa. Tämä European Territory 2050-hanke ja tässä on näitä järjestöjä, joilta minä olen näitä ajatuksia saanut. Kiitos paljon. Yeah, thank you very much as well. Vielen Dank. Dann kom- Kiitos. Ja sitten seuraava. Kuusi minuuttia. Matias Jurek. Junepista Vienna Interim Secretariat of the Carpathian Convention. Ja hän puhuu siitä, millä tavalla liikenneinfrastruktuuria voidaan optimoida kehittämällä Ähm, kestävää äh, rahti- ja matkustajaliikennettä. Jurek, olkaa hyvä. Kiitos äh, hyvät naiset ja herrat. Kiitokset äh, myös tästä kutsusta tänne. Kiitos erityisesti Thomas Porebarille sitä, että olemme saaneet mahdollisuuden esitellä teille Karpaattien kokemuksia. Minun puheenvuorossani ajattelin aloittaa siitä, että kerron teille, mikä tämä alue on, Kuten te näitte tästä kartasta, tähän viitataan usein vihreänä jalokivenä tai banaanina. Euroopassa toiseksi suurin vuoristoalue ja sen jakaa seitsemän maata. Viisi niistä on EUn jäsenvaltioita. Ukraina ja Serbia eivät. Karpaattien alue, kuten te näette, jakaa hyvin suuren osan tätä meidän osaamme ja sen vuoksi olemme mukana hyvin paljon Euroopan komission ja muiden tekijöiden kanssa – Tonavan alueen maiden kanssa. Karpaattien aluetta hallitaan monisektoraalisin sopimuksin Karpaattien sopimuksella. Ja siinä pyritään ympäristön suojeluun ja kestävään kehityksiin tällä alueella ja YK ympäristöohjelma on, tai se on osa YK ympäristöohjelmaa ja siinä on asetettu tiettyjä avainalueiden painopisteitä. Jos katsotaan näitä sektoreita, niin näette, että ei ole kysymys vain ympäristöstä ja biodiversiteetistä, siinä on kysymys myös matkailusta, liikenteestä, vesien hallinnasta ja muista sektoreista. Meidän sihteeristömme tukee tämän sopimuksen täytäntöönpanoa, joka merkitsee siis sitä, että hallinnoimme erityisiä pöytäkirjoja ja kehitämme myös äh, strategisia EU-projekteja e ja niiden täytäntöönpanoa. Miten nyt sitten äh, tämä liikennetilanne siellä on, te näette mikä liikenne- ja kuljetustilanne on Karpatien alueella. Tässä on näitä kuljetusreittejä ja siellä on hyvin tiheää infrastruktuuria, mutta se aiheuttaa myös painetta ympäristölle. Yhtäältä pitää yhdistää itä ja länsi, mutta myös pohjoinen ja etelä Karpaattien kautta. Ja tämä aiheuttaa hyvin paljon paineita alueen monimuotoisuudelle, varsinkin ekologinen konnektiivisuus on vaarassa. Eli täytyy löytää tasapaino yhtäältä tavoitettavuuden ja toisaalta kestävyyden välillä. Ja tässä nämä maat ovat pyrkineet vastaamaan näihin haasteisiin, joten tässä ei todellakaan ole kysymys vain ympäristön paineesta, vaan myös matkailusta. Hyvin monet alueet Karpaattien alueella eivät vielä ole saavutettavissa, mutta täällä on paljon potentiaalia pyrkiä tukemaan matkailua ja tällaista pehmeää liikkumista. Se, missä tässä on nyt onnistuttu, on saatu aikaan laillisesti sitova teksti, jolla pyritään kestävään kehitykseen Karpaattien alueella ja se hyväksyttiin syyskuussa tänä vuonna. Ja tämä on tärkeä tekijä alueen matkailijoille ja henkilöliikenteelle. Meillä on myös EU-politiikkaa ja lainsäädäntöä ja me pyrimme saamaan aikaan tällaisen ennaltaehkäisevän lähestymistavan avainsektoreilla. Olen tässä kirjannut näitä yhteistyöalueita, niitä on paljon ja maat ovat sopineet tietyistä prioriteeteista maantieliikenteessä, vesiliikenteessä ja rautatieliikenteessä sekä muilla liikennevälineillä. Ei ole kysymys ainoastaan siitä, että pyritään vähentämään vaikutuksia ympäristölle, vaan myös se, millä tavalla saadaan parempaa interoperaatiota operatiivisuutta aikaan. Konkreettisella tasolla me olemme myös käynnistäneet monenlaisia projekteja. Yksi niistä kaikkein tärkeimmistä on Itävallan ja Slovakian välinen projekti, jolla pyritään parantamaan Viina ja Bratis, Viinin ja Bratislavan välistä yhteyttä ja aluetta kuvaa hyvin paljon maataloustoimet ja teollistuminen ja urbanisoituminen. Ja me olemme todellakin pyrkineet nyt sitten rakentamaan tänne siltoja ja, ja erityisiä ympäristöohjelmia niin, että tämä ekologinen tasapaino säilyisi. Euroopan laajuisella tasolla meillä on projekti, joka on Euroopan unionin rahoittama, jolla pyritään myös tukemaan tällaisia kevyen liikkuvuuden ratkaisuja. Te näette, että kumppanit ovat viime vuosien aikana saaneet aikaan hyvin paljon hyviä käytänteitä siinä, millä tavalla tukea kestävää liikkuvuutta näillä vuoristoalueilla. Mitä tulee tuleviin painopisteisiin, niin painottaisin tässä kolmea on ihan selvää, että meidän on tuettava näitä maita niin, että ne ratifioivat ja täytäntöön panevat tämän välineen eli liikennepöytäkirjan. Meidän täytyy myös tarkastella sitä, millä tavalla voisimme tukea parempaa saavutettavuutta Karpaattien vuoristoalueen kaukaisilla alueilla. Painopiste, jota erityisesti on tuettu Tsekkien eh, puheenjohtajakaudella on eh, vihreän infrastruktuurin tukeminen, joka on myös eu tasolla prioriteetti. Eli lähinnä kysymys on siitä, millä tavalla voisimme valtavirtaistaa monimuotoisuuden ja huolehtia siitä, että ympäristö voi hyvin myös eh, tulevaisuudessa ja voi antaa positiivisia edellytyksiä jatkossakin. Eli me haluamme vihreää infrastruktuuria ja me haluamme, että aiheesta puhutaan myös EUn tasolla sekä politiikan että ihan konkreettisten tekojen tasolla ja että EU jatkossakin tukisi meidän projektejamme. Joten johtoonvetona, yhteenvetona voisin sanoa, että Euroopan unioni, jäsenvaltio ja kumppanit ovat todenneet, että Karpaattien väline, vaikkakin se on hieman erilainen, niin se on tällä alueella erittäin tärkeä, koska sen avulla ollaan voitu toimeenpanna monia projekteja, joilla edistetään sekä liikennettä että muuta liikkuvuutta. Joten meidän kontekstissamme on hyvin tärkeää, että lähdemme tavallaan ennaltaehkäisevästä lähestymistavasta ja kestävässä kehityksessä ei ole kysymys vain taloudesta, vaan myös ympäristön suojelusta ja uskomme, että tämä Karpaattien yleissopimuksen malli on sellainen, jolla voimme paremmin löytää tasapainon näiden eri pilareiden kesken. Kiitos. Kiitos ja nämä olivat äh, nämä kolme esitystä ja ennen kuin lähdemme keskustelemaan ja esittämään kysymyksiä ja vastauksia, niin haluaisin toivottaa kaksi vierailijaryhmää tervetulleeksi. Ensinnäkin Dominique Riqueen vierailijaryhmä. Hän on kutsunut 12 vierailijaa Federation Nationale äh, de Transport äh, Pohjois-Ranskan eri kaupungeista. Sydämellisesti tervetuloa. No kyllä ne nyt olisivat voineet vaikka taputtaakin. No niin, ja sitten täällä on myös tulkkikoulutuksessa olevia henkilöitä. Täällä on 15 tulkkiopiskelijaa. Tervetuloa meidän valiokuntaamme. Ja kuka nyt haluaisi puheenvuoron? Wim van der Kamp, ole hyvä. Eh, voorzitter, dank u zeer. Puheenjohtaja, kiitos. Minusta nämä olivat nyt kaikki hieman erilaisia esityksiä. Herra Jurek puhui ennen kaikkea menestyksestä, kaikesta siitä, mitä haasteita on ollut, kun taas kaksi muuta puhujaa puhuivat eh, enemmän ongelmista. Mitä minä en nyt kuitenkaan oikein ymmärtänyt, ja tämä on kysymys kaikille kolmelle. Onko tässä nyt kysymys ennen kaikkea rahasta vai onko tässä kysymys enemmänkin luvista, ideoista, infrastruktuurista? Voisitteko te ehkä hieman tarkemmin sanoa tästä, koska me täällä usein ajattelemme, että aina kysymys ongelmissa on rahasta. Mutta kun nyt on kysymys esimerkiksi yhteistyöstä Itämeren valtioiden kanssa tai kesken, niin eh, ehkäpä siltä puuttuu tiettyä politiikkaakin. Haluaisin tästä enemmän kuulla. Ja Meillähän on myös ongelmia Ukrainan kanssa. Ja Ukrainahan on herra Hinkaatisin projektissa mukana ainakin. Ehkä hän voisi hieman kertoa siitä, mikä on käytännön vaikutus. Työskentelettekö ihan vain edelleen niin kuin järkevät ihmiset konsanaan vai onko tätä yhteistyötäkin politisoitu? Tässä minun kaksi kysymystäni. Danke sehr. Kiitos. Ja kuka haluaa seuraavaksi puheenvuoron? Gesine e, Dziękuję e, bardzo, trochę wyręczył mnie pan. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Herra van der Kamp oikeastaan vei sanat suustani. Hän on aivan oikeassa, että ensimmäinen alustus puhuu enemmänkin kielteisistä vaikutuksista ja näkökohdista. Ja kun itsekin tulen Karpaattien alueelta, niin olen paljon samaa mieltä varsinkin jos ajatellaan itäistä Eurooppaa, niin kyllä siellä laahataan jäljessä, johtuen siitä, että olimme kovin pitkään rautaisiripun takana. Siksi kysyisinkin, miten Saksa on onnistunut rakentamaan infrastruktuuria? Ei siihen mennyt 10 tai 15 vuotta, vähän pidempään varmasti edelleen sielläkin on ongelmia. Meillä itäisessä Euroopassa pyritään kuromaan umpeen viivästyksiä, mutta jos ajatellaan, mitä professori Schlas totesi, että Via voisi jotain tavoitettavuusongelmia ratkaista, mutta ei, hankkeen mukaan olisi käynnissä, mutta jos lukee hallituksen papereita, niin siellä on ollut tarjouskilpailua hankkeita, toki vielä ongelmiakin, kuten herra Jurek totesi, varsinkin ympäristön ja ympäristön suojelun saralla, mutta kyllä se jo on käynnissä. En haluaisi, siis, että tämä kuuleminen olisi poliittisesti kallellaan johonkin suuntaan. Ei välttämättä hallitusta pidä syyttää. Ehkä ongelmat ovat vähän erityyppisiä. Jokainen maa haluaisi viidessä vuodessa saada kunnon infrastruktuuri, mutta me tiedämme, että ei se ole mahdollista. Jos katsotaan todellakin Karpatian alueita, niin te puhuitte, puhuitte tavoitettavuudesta rautateitse. Mutta kun tavoitettavuudesta puhutaan, niin ei tietenkin voida ajatella, että verkkojen Euroopan välinen rautateitä rakennetaan tarvitaan myös televiestintää, energiaa, mutta varat ovat rajalliset. Varmastikin verkkojen Euroopan välinen sisällä on kovaa kisailua siitä, mitkä hankkeet hyväksytään. Emme vielä tiedä, mistä investoinnit tulevat, mitkä maat pääsevät mukaan. Meillä ei vain ole riittävästi varoja käytettävissä kaikkia hankkeita varten. Olin iloinen, että otitte esille Via Karpaattian ongelmat. Olen aivan varma, että olemme kyllä tietoisia, missä päin se on ja mitä yhteyksiä siellä on ja miksi se on niin tarpeellinen, mutta en halusi kenenkään nyt väittämään, ettei se käynnissä olisi. Se ei pidä paikkansa. Danke sehr, Gesine Meissner. Kiitos, sitten Gesine Meissner. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Kiitos eh, puheenjohtaja. Minulla on ihan lyhykäinen kysymys, joka koskee kaikkia. Eli ensimmäinen eh, puhuja, eh, herra Linkaits, sanoi, että rahat eh, eivät riitä maksamaan kaikkea, mitä me tarvitsemme, ja sehän on se ongelma, mitä meillä on aina ollut tässä liikennesektorilla. Ja meillä oli komission jäsen Bulch täällä aamulla, joka puhui investointipaketista. Miten pitkälle te voisitte ajatella, että teidän projektinne voisivat olla soveliaita siihen, että että niitä tämän paketin kautta voitaisiin paremmin rahoittaa? Onko teillä tästä ajatuksia? Koska valtioidenhan täytyy itse ilmoittaa nämä projektit. Sitten Maria Grapini. Mulțumesc mult, domnule președinte. Aș vrea o întrebare foarte concretă legată... Kiitoksia. Ensinnäkin hyvin konkreettinen kysymys liittyen mainitsemaanne kolmeen painopistealueeseen jatkossa. Niin, te haluaisitte tukea niitä maita, jotka tällaisia liikennehankkeita täytäntöönpana, mutta haluaisin kysyä miten. Aina kysyn miten kuulemisissa. Jokainen tulee sanomaan, mitä pitäisi tehdä, mutta harvapa sanoo, miten toteuttaa. Totta puhuen, en ole oikein ymmärtänyt hyvin teidän painopisteitänne. Minä itse asun Romaniassa ja tämä Karpatin yleisopimus minua kiinnostaa kovasti. Mutta meillä Tonavan strategiakin. Minä olin aikana ministerinä. Minä voin sanoa, että strategiasta ei ole paljon käteen jäänyt tuloksina, ainakaan tasaisesti. En oikein ymmärrä, mikä on tällaisen Karpatin sopimuksen tavoite. Meillä on tässä epätasapainoa ajatellen kehitystä ja infrastruktuureita ja sitten on vaikutuksia ympäristöönkin. Eli miten tämä yhtälö oikein ratkaistaan, että yhtäältä saadaan raideitse infrastruktuuria, mutta samalla pitää suojella ympäristöäkin. Minä halusin jonkun asiantuntijan sanovan. Ei, että poliitikot mukaan löydä ratkaisuja, vaan asiantuntijat löytäkööt ratkaisut. Der nächste ist Tomasz Poreba. Ja sitten seuraavaksi Tomasz Poreba. Panie przewodniczący, szanowni państwo, ja wszystkim... E, Puheenjohtaja, hyvät naiset herrat. Ensinnäkin haluaisin kiittää puheenjohtajamme ja valiokuntaa siitä, että tämä kuuleminen järjestettiin näinkin tärkeästä ja ajankohtaisesta aiheesta, ja tämä koski nimenomaan kiemaiden tavoitettavuutta. Tämä on asia, jota ei ymmärretä, ja tämä on aliarvostettu myös investointien kannalta. Mikäli näitä investointihankkeita pantaisiin täytäntöön, niin tämä parantaisi Keski- Itä-Euroopan tilannetta ja tämä noudattaisi myös Euroopan unionin toiminnan logiikkaa. Se, että tarjotaan tasa-arvoiset suhteet kehittyä. Mitä me haluamme Euroopan? No, me haluamme, että Euroopan eri alueet kehittyvät järkevällä yhteensopivalla tavalla. Ja nyt me todistamme tilannetta, jossa Keski- ja Itä- ja Etelä-Euroopan alueet niin eivät ole riittävän tavoitettavissa ja nämä ovat aliedustettuna Euroopan eri hankkeissa. Me olemme tästä osasyyllisiä, sillä eri hallitukset eri maissa eivät ole olleet riittävän tarmokkaita poliittisesti viemään läpi ponnisteluja, jotta rahoitusta olisi saatavissa tällaisen hankkeisiin. Se oli ensimmäinen asia. Toiseksi tänään puhumme siitä, mitä voidaan tehdä, jotta nämä investointi, investointeihin liittyvät viivästykset saataisiin hoidettua siten, että voidaan parantaa tämän alueen yhteyksiä ja tavoitettavuutta. Slovakian, Romanian, Puolan, Bulgarian, edustajat, me koemme, että moottoriteiden, kuten Via Karpatian avulla, niin näiden yhteyksien avulla voidaan nopeuttaa kehitystä ja voimme vastata niihin haasteisiin, joita eri maamme kohtaavat. Hyvät naiset ja herrat, olemme aivan vakuuttunut, että Via Karpatia S19-tie, kuten Puolassa, tätä tietä kutsumme, niin Tämä on tällainen ollako vai ekolla tilanne kehityksen nopeuden ja kehityksen tasa-arvoisuuden kannalta tämä on erittäin tärkeä. Ja mikäli tämä tie rakennettaisiin, se auttaisi ratkaisemaan useita eri ongelmia ja se auttaisi myös välttämään useita eri ongelmia. Minä en haluaisi, että tämä kuuleminen muuttuu poliittiseksi väittelyksi meppien välillä. Haluaisin kuitenkin muistuttaa, että 2007 vuonna allekirjoitettiin sopimuspuolessa. Ja Via Karpatian läpikulkumaiden ulkoministerit sopivat, että vietäisiin läpi ponnisteluja, jotta tämä tie rakennettaisiin. Tämä, tätä kuitenkaan viety läpi, ja Luka Tsieskalle vastaukseksi on totta, että vielä Karpatia rakennetaan, mutta ainoastaan tiettyjä pätkiä ollaan rakentamassa. Ja mikäli katsotaan tätä tietä Liettuasta Jostakin ja Juliin, niin ja aina Slovakian saakka, niin tämä tie ei ole ollenkaan valmis. Se, sen rakentaminen tapahtuu tulevaisuudessa, kenties hyvin kaukaisessa tulevaisuudessa. Joten mikäli me olisimme, saisimme Puolan hallituksen sitoutumaan, olen päätän puheenvuoron aivan pian, mikäli Puolan hallitus siis haluaisi lisätä tämän TNT-verkostoon, niin me olisimme päässeet paljon pidemmälle – mitä tulee siihen, että pannaan täytäntöön näitä suunnitelmia. Tämä, on osa, tämä oli osa tätä ydinverkkoa TNT-hankkeessa. Hetkinen, hetkinen, hetkinen. Minä muistaisin nyt, että alustajilla oli kuusi minuuttia ja meidän tehtävämme on esittää kysymyksiä ja ne eivät voi kestää kauemmin kuin alustus. Muuten minä joudun antamaan aikarajan tähän, joten koittakaapa nyt päättää kysymyksenne. Olen erittäin tyytyväinen, että voimme vaihtaa täällä ajatuksia ja minä toivon, että meillä on mahdollisuus keskustella siitä, mitä voidaan tehdä ja mitä tulee tehdä, jotta tämä hanke olisi prioriteettihanke myös tässä parlamentissa. Kiitos. Also die Richtschnur ist drei Minuten. Eli siis se ohjenuora on kolme minuuttia, niin että kaikki saavat tämän puheenvuoron. Herra Marines, olkaa hyvä. Three, not two. Kolme, siis ai ei kaksi. No, olette avokätinen puheenjohtaja. Jos olen oikein ymmärtänyt, niin tämän otsikkona on liikennevälinen käytettävyys ja yhteydet Keski- ja Itä-Euroopassa. Ei Karpatian alueella yksistä, vaiko? No näin olen ymmärtänyt sen. Kuten tiedätte, meillä on nyt tavallaan uutta liikennepolitiikkaa myös Euroopassa. TNT on kattava verkosto nyt. Esittelikin on täällä paikalla. Kyllä Eurooppa jotain on saanut aikaan. Yhteyksiä ja tavoitettavuutta kaikilla alueilla Euroopan unionissa, mukaan lukien myös itäinen Eurooppa. Mutta kyllä meidänkin pitäisi jotain tehdä. Nyt olemme siinä vaiheessa, että jäsenvaltioiden yhteistyön kautta tuolla alueella voimme jotain saada aikaan. Ei kaikkia, kun rahaa ei ole riittävästi, mutta meillä on verkkojen Eurooppa, kohesiopolitiikkaa, investointisuunnitelmaakin nyt, aluekehitysrahasto, eli rahaa kyllä on tarjolla. Mutta yhteistyön avulla jäsenvaltioiden kesken voidaan täytäntöpana hankkeita, jotta voimme yhdistää maamme. Mitä mieltä olette tästä, mitä tästä tiedätte? On Kiitos ja sitten vielä Claudia. Ole hyvä. Mulțumesc frumos, domnul președinte. Eu o să încep prin a spune... Kiitos puheenjohtaja. Aloitan sanomalla, että tämä on erittäin tärkeä ja ajankohtainen kuuleminen. Ja on erittäin hyvä, että tämä infrastruktuuri ja sijoitus kysymys nostan esille tässä valiokunnassa. Meidän on ryhdyttävä eh, konkreettisiin toimiin, mitä tulee infrastruktuuriin ja investointeihin Keski- ja euroopassa ja TNT-ohjelman kautta. Meillä tulisi olla kiemaita varten oma, omat ohjelmat. On lisäksi oltava käytäviä varten omat hankkeensa siten, että yhteydet eri itäisen alueisiin olisivat helpommat. Näin ollen meillä voisi olla paremmat yhteydet idästä länteen. Tämä asia on sellainen, että tämä on tuotu esille silloin, kun keskustelimme komission jäsenen kanssa tästä aiheesta. Meillä on oltava yhteys Euroopan unionista ulkomaailmaan. Tämä ei ole kysymys, joka liittyy ainoastaan infrastruktuuriin, vaan tämä liittyy myös kauppasuhteisiin talouteen. Niitä ei saada vietyä läpi, ellei meillä ole siihen liikenteeseen öö, sopivia välineitä. Minä pyytäisin, että tehtäisiin konkreettisia ehdotuksia omissa kotimaissamme, jotta voitaisiin ehdottaa, mitkä ovat ne käytävät, jotka mahdollistaisivat hyvät yhteydet. Ten, te, teidän avulla meidän on, yhdist, meidän on voitavalta yhteydessä Kiinaan, Venäjälle ja muihin Itä-Euroopan maihin. Toki tämä on erittäin kunnianhimoinen hanke, mutta tämä on vietävä läpi. Meidän on nyt tehtävä konkreettisia ehdotuksia, ideoita, listoja, jotta me voimme mahdollistaa nämä idästä länteen liikuvat käytävät. Kiitos. No niin, tämä Venäjä, Kiina yhteyshän kuulostaa ihan hienolta, mutta jos meillä nyt ajatellaan Euroopan tilannetta ja kymmenen vuotta Itä-Euroopan laajentumisesta ja Itä-Euroopan valtiot eivät ole vielä edes kunnolla yhteydessä keskenään, joten jos nyt keskityttäisiin ensin kuitenkin Eurooppaan. Ja esimerkiksi rautatieverkko on ihan tilkkupeitto. Ketkä ovat sitä vastuussa? Jäsenvaltiot Yhtäkään projektia Euroopassa ei realisoida, mikäli jäsenvaltiot eivät sitä halua. Ja monet sellaiset projektit, joita me haluamme, niin siinä jäsenvaltiot ovat sanoneet, että ei, emme me halua. Eli siis vastuu ensikädessä on jäsenvaltioilla siitä, onko jotain toteutettu tai ei. Toki minä tiedän, että paljon on myös tapahtunut, mutta paljon on vajeita. Ja erityisesti Puola Puola halusi 1,2 miljardia euroa, jotta siirrettäisiin liikennettä rautateiltä maanteille. Siis rautateiltä rahaa pois. Siis minä tiedän paljon projekteja, ja te varmasti enemmänkin, jossa me olemme investoineet Puolaan niin, että yhteydet parannisivat. Ja toki varmasti tilanne on myös muissa jäsenvaltioissa sama. Ja mitä tulee rajat ylittäviin yhteyksiin, me olemme tehneet ehdotuksia, mutta emme saaneet tätä lävitse komission emmekä neuvoston suuntaan, että rajat ylittävät kestävää yhteyttä tuettaisiin samalla tavalla kuin rakennerahastosta 85 prosentilla. Tämä on asia, mitä komission pitäisi miettiä. Eli siis tällaisia esimerkiksi yhteyksiä, jotka tuhottiin vaikkapa sodan aikana, että niitä tuettaisiin. Ja kolmas asia, joka myös on tärkeä, olisi se, että te kertoisitte, mikä on tämä päätehtävä? Mitä te odotatte meiltä eniten? Mihinkä meidän tulisi panostaa niin, että yhteyksiä parannettaisiin, koska me olemme yksi yhteinen yhdistynyt Eurooppa ja siinä myös äh, liikenneyhteyksiä on parannettava. Ja, jetzt haben Sie... No niin, nyt teillä kaikilla on vielä kolme minuuttia aikaa vastata. Olkaa hyvä. Uh, thank you very much. Kiitoksia puheenjohtaja. Pyrin vastaamaan lyhyesti Presentation was very much... Totta kai alustukseni keskittyi mahdollisuuksiin. Totta kai paljon on vaikutuksia myös ympäristöön nähty, mutta halusin näyttää teille, mitä mahdollisuuksia on, kun niitäkin on. Täytyy vain yksilöidä parhaimmat käytänteet tuolla alueella ja muillakin alueilla. Ja sitten toistaa niitä, ettei tästä tyhjästä lähdetä kuitenkaan. Yleisopimuksessa meillä on strategisia hankkeita, jotka tukevat maita, eri hallituksia – kun ne täytäntöönpanevat hankkeita. Ei ole kyse pelkästään hallitusten vetämistä hankkeista. Siellä on myös kansalaisyhteiskuntaa mukana, yksityinen sektorikin, asiantuntijoita, on asiantuntemusta siinä, miten voidaan tällainen vihreä silta rakentaa, miten huomioida ympäristösuunnitelmat erityissuunnitelmissa. Eli paljon toimintaa on vireillä jo nyt. Nyt tarvitaan, kuten me tuemmekin maita siinä, yksilöimään nämä käytänteet ja toistamaan niitä muilla alueilla, joilla on samantyyppisiä ongelmia. Eikä tässä ole kyse pelkästään itäisestä Euroopasta tai Karpaattien alueesta, vaan muistakin alueista, varsinkin Alpien alueesta. Itävallan puolella esimerkiksi on kertynyt paljon kokemusta vihreistä infrastruktuureista, liikenteestä, luonnon monimuotoisuudesta, pääsystä vuoristoalueille – Alppien alueella ja Karpaten alueella on luettelo myös vaikutuksista, jotta nähtäisiin, mitä vielä pitäisi tehdä teknisellä tasolla, kuten myös poliittisella tasolla. Hallituksia aina tuetaan, jotta saadaan toiminta. Minulla on täällä mukana tietoja myös, jos kiinnostaa. Varsinkin tarvitaan valmiuksia. Karpatin yleisopimuksessa on nyt nähty, että me näemme kestävän kehityksen monialaisena. On tärkeää, että me määritelmä, mitä yhteyksiä on muihin tärkeisiin alueisiin. Totta kai yleisopimuksessa ennen kaikkea keskitytään hallinnolliseen ympäristöön, mutta jos ajatellaan oikeudellisia välineitä, poliittisia välineitä, niin kyllä niitäkin työstetään kaikkien hallitusten asiantuntijoiden kanssa. Meillä on liikenneministeriön asiantuntijoita, mutta myös matkailuministeriöstä ja luonnon monimuotoisuudesta vastaavista ministeriöistä. Paljon keskustelua on käyty totta kai siitä, miten tasapaino löydetään liikenteen ja biodiversiteetin välillä, mutta kyllä kun kimusta on kiertynyt, Mahdollisuuksia on löytää tasapainoa. Ja me olemme poliittisella tasolla, jos ei saatu aikaa, nyt täytyy mennä ruohonjuuritasolle täytäntöön panemaan sitä. Me toivomme siis, että voimme edelleen tukea maita jatkossakin. Varsinkin haluaisin EUn osalta korostaa sitä, mitä näitte viimeisessä kalvossa näki, että tässä on selvä yhteys löydettävissä myös vihreisiin infrastruktuureihin. Varmasti tiedätte, näistä on olemassa työryhmäkin, päätöslauselmakin on hyväksytty täällä vihreistä infrastruktuureista, eli Eurooppa ja sen sidosryhmät miettivät, miten niitä sitten täytäntöön pannaan. Tämä on hyvin tärkeä muoto sekin, että löytyy yhteyksiä liikenteen ja luonnon monimuotoisuuden välillä ja muiden sektorin välillä. Karpaateilla käymme nyt keskustelua sen jälkeen, kun saamme ministeriltä päätöksen, miten me voisimme saada aikaa vihreitä infrastruktuureita. Totta kai liikennesuunnittelu kehitys on tärkeässä osassa. Kiitos. Danke sehr. Jetzt Herr Slachter. Uh, thank you very much for those questions. It will be, it is... Kiitos paljon näistä kysymyksistä. On suuri haaste vastata kolmessa minuutissa näihin erityisen hyvin kysymyksiin, mutta pyrin tässä nyt kertomaan näkemyksiäni. Ensinnäkin mikä on tämä paras mahdollinen esimerkki, niin tämä Zhashov alueellinen keskus on 300 kilometrin päässä Varsovasta, mutta junayhteys kestää kuusi tuntia. Olen matkustanut tämän välin junalla ja tämä ei ole mitenkään hyväksyttävissä. Tässä tarvitaan nyt innovatiivista ajattelutapaa Lisäksi tässä on historiallinen tausta, me olemme lähellä ulkorajaa. Nämä ovat nyt tosiasioita. Meidän on nyt otettava tämä mahdollisimman paljon huomioon. Tässä on puuttuvia yhteyksiä. Mikäli katsoo Puolan ja Slovakian rajaa, niin tuolloin on erittäin huonot yhteydet, eikä voida verrata siihen, että tässä olisi vuoret tässä raja-alueella. Me tarvitsemme hyvät yhteydet myös Ukrainaan, ja tämän olisi oltava helpommin lähestyttävä tämä, tämän rajan veneillä. Meillä on meillä kokeiltu ei Schengen viisumi regimi, se oli suuri menestys, miksi me emme kokeilisi vastaavaa Ukrainan kanssa – Tämä parantaisi myös infrastruktuureja Ukrainan ja Puolan ja kenties muidenkin maiden välillä. Minä haluaisin myös tuoda esille, että liikenteen tiheys ei ole ainoa asia, joka merkitsee. Tietyillä Itäpuolen alueilla on erittäin vähäinen liikenteen tiheys, koska yhteydet ovat niin huonot, koska yhteydet ovat niin huonot, niin tiheyttä ei ole liikenteessä. Mikäli näitä yhteyksiä parannetaan, niin tuolloin liikennettä tulee myös lisää. On erittäin tärkeitä tiepätkiä, joita on parannettu. Tästä keskustelemme puolueisten kesken tänään, mutta on vielä erittäin paljon parannettavia yhteyksiä. Lisäksi on tämä huono yhteys alueellisiin keskuksiin, ei ainoastaan valtioiden pääkaupunkeihin, ja haluaisin sanoa esille sen, että on erittäin tärkeää, että parannetaan näitä paikallisia yhteyksiä. Nämä ovat erittäin tärkeitä sellaisille maille kuin Puolalle, kenties myös Romanialle, kenties myös muille jäsenvaltioille, sillä emme voi hyväksyä sitä, että nopein mahdollinen liikenneväline keskuksen kestää kolme tuntia. Tätähän ei voida mitenkään hyväksyä. Kiitos. On jetzt Herr Linkheit. Kiitos ja sitten äh, herra Linkaits. Kiitos näistä hyvin monimutkaisista, hankalista kysymyksistä ja olen samaa mieltä tässä aiempien puhujien kanssa, että veisi tunteja keskustella varsinkin näistä syistä, miksi tässä on näitä kuiluja Keski- ja Itä-Euroopan ja muun Euroopan välille. Tässä ei ole ainoastaan kysymys rahoituksen puutteesta, vaan myös tekniikan puutteesta eri maiden välillä. liittyen tekniseen yhteensopivuuteen. Tässä on myös äh, ihmisten mielissä erilaisia kuiluja, voisi sanoa. Äh, tällainen erityinen äh, esimerkki on, on tämä Via Baltikan käytävä. Me jo vuonna 1994 visioimme tämän, mutta kesti lähes 20 vuotta ennen kuin siitä syntyi projekti ja ennen kuin sitä lähdettiin toteuttamaan. Eli kysymys on kansallisten hallitusten päätöksistä ja joskus kansallisten hallitusten visiot ovat liian sisäisiä. Jos me puhumme rahoituksesta ja siitä, mitä tukea voidaan antaa, rahoitusta ei ole koskaan tarpeeksi. Sinä olette oikeassa. Ja haluaisinkin tässä kiittää Tenti politiikkaa, koska vihden meillä on jotain, joka todellakin parantaa meidän alueemme tavoitettavuutta. Mutta mitä sen lisäksi voisi tehdä? Miten voitaisiin käyttää eri rahoituslähteitä? DG Regioltaan Interreg-rahoitusta rajat ylittävälle yhteistyölle. Ja minä mainitsinkin jo että tästä on menestyksekkäitä esimerkkejä, kun alueet ja maat tekevät yhteistyötä ja käyttävät tätä pientä, ehkä tästä hieman pehmeämpää rahoitusta lisätoimille. Se, miten tenti ydinverkko liitettäisiin alueelliselle tasolle, kaupunkisuunnittelutasolle järjestönä yhdistää 11 maan kaupunkisuunnittelijoita, niin me tavallaan käynnistimme erilaisia lippulaivaprojekteja meidän strategiasuunnitelmaamme. Ja yksi, jonka me olemme nyt suunnitelleet käynnistävämme, on projekti, joka tulee kattamaan kaupungit ja eri kaavaviranomaiset, suunnitteluviranomaiset, yksityisen sektorin yritykset, jotta voitaisiin tukea sitä, mitä TEN-T-politiikan puitteissa jo on tehty, niin että se linkitettäisiin toisillekin tasoille. Siinäpä minun puheenvuoroni. Kiitos. Kiitokset kollegoille ja ennen kaikkea panelisteille. Kiitokset teille. Ja nyt sitten vaihdamme henkilöitä tähän toiseen paneeliin. Ich bitte Herrn Peiner, Herrn Ortil und Herrn Popov. Bitte. Herrat Paina, Ortil ja Popov. Thank you. It was a Thank pleasure. You. Thank you.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 ja tässä käsitellään liikenneinfrastruktuurikehityksen ongelmia ja rajat ylittäviä puuttuvia linkkejä ja miten ongelmia se aiheuttaa paikallisella tasolla. Toki tässä nyt saattaa olla tiettyjä päällekkäisyyksiä, mutta olen iloinen, että meillä on täällä kolme asiantuntijaa. Annan ensin puheenvuoron Zoltan Painalle, joka on Haidu Bihar Countin presidentti Unkarista ja hän tulee puhumaan rajat ylittävien projektien kehittämisestä. Herra Paina, olkaa hyvä. Tisztelt elnök úr, tisztelt bizottság, köszönöm a meghívást, örülök, hogy itt lehetek. Kiitos, kiitän teitä tästä kutsusta. Hoidu Pihar eh, on kolmanneksi suurin alue Unkarissa. Toki se on pieni alue, jos verrataan kaikkeen siihen, mitä me tähän mennessä olemme kuulleet. Mutta voin tässä nyt kuitenkin kertoa, mihin tarkoitukseen me Euroopan veronmaksajien rahoja olemme käyttäneet ja mitä tulemme tekemään 2014-2020. M3 ja M35 moottoriteiden rakentamista äh, seurasi taloudelle äh, suuri nousu. Ja se sama koskee myös lentokenttien infrastruktuurin parantamisen jälkeen. Kaikki tämä on parantanut meidän talouttamme. Me olemme Unkarin itärajalla ja meillä on siinä kaikki raja-alueen positiiviset ja negatiiviset vaikutukset. Me kuulumme siis yhteiseen Eurooppaan, mutta siitä huolimatta Schengenin ulkorajalla Romanian kanssa, joka vaikuttaa toki meidän äh, liikenneinfrastruktuuriimme sekä äh, länsi-itä että pohjois-etelä äh, suunnassa. Ja Haidu Bihar on tällainen liikenne solmukohta. Ja M35 moottoritie tulee siis ihan meidän kaupunkiimme asti. Samoin kuin myös luoti juna tulee jo Debreceniin asti. Mitä nyt sitten tulee liikenneinfrastruktuuriin, niin onneksi Debrecev ja tämä lääni on mukana eurooppalaisessa tieverkossa. Meillä on useita rajat ylittäviä paikkoja, komitat Piherkerstessissä. Ja lisäksi meillä on myös lentokenttä, jossa on Bretsalnussa logistiikkakeskus. Sen lisäksi on pienempiä solmukohtia, ja pienempiä rajatylityspaikkoja henkilöliikenteelle ja rautatieliikenteelle. Mutta kaikesta tästä huolimatta kapasiteetti Romanian ja meidän ö, läänimme välillä, kapasiteetti oli liian pieni. 2007-2013 meillä oli, toteutettiin suuria infrastruktuuriprojekteja, nimenomaan nämä moottoritiet, ja me olemme kyenneet myös toteuttamaan useita uudenaikaistamisprojekteja. Teitä on tehty paremmiksi myös raskaille yhdistelmäajoneuvoille. Samoin moottoritiet 4 ja 5 on modernisoitu. No mitkä sitten ovat äh, meidän tavoitteemme vuodelle 2014-2020? Voisimme sanoa, että vihdoin viimein tämän äh, jakson lopussa kaikki rajan ylityspaikat ovat saavutettavissa moottoriteitse. Vuoteen 2016 mennessä moottoriteiden tulisi ulottua tuonne Romanian rajalle ja näin ei vielä ole. Ja myös Ukrainan rajalle saadaan moottoritie vuoteen 2016. Toinen hyvin tärkeä asia, mikä ei ikävä kyllä tästä nyt näy, on on maantie numero neljän kehittäminen, joka tulee olemaan kaksi kertaa kaksikaistainen, siis ei moottoritie. Ja sitten myös Pushbökin maantietä tullaan laajentamaan. Myös muita infrastruktuuritöitä on rahoitettu EUn varoilla. ahogy emltettem a, megye e, romániával határos azt lehet mondani a zöld jelzés. kuten jo sanoin niin e, meidän läänimme on, on, meillä on yhteinen raja Romanian kanssa. Tuolla vihreällä näkyy nämä rajanylityspaikat ja 2014-2020 tullaan rakentamaan lisää rajanylityspaikkoja Romanian Unkarian rajalle. Saksalais-Unkarilaisen rajan rajat ylittävän äh, rautatiesopimuksen mukaisesti. Unkarin äh, hallitus on äh, kirja, allekirjoittanut sopimuksen, joka tulee tukemaan sitä, että paikakunnat, jotka ovat rajan lähellä, että ne voitaisiin yhdistää koska nämä yhteydet eh, oikeastaan eh, romuttuivat toisen maailmansodan aikana ja heti sen jälkeen ja sen vuoksi raja-alueet ovat olleet hankalassa tilanteessa sekä kulttuurisesti että taloudellisesti. Kiitos. Vielen Dank. Und der nächste ist dann Vladislav. Kiitos. Ja sitten eh, seuraava on Vladislav Ortil, joka tulee Puolasta. Ja hän tulee puhumaan liikenneinfrastruktuurin vaikutuksesta rajat ylittävälle liikenteelle. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Minä uskon, että hyvin tärkeä osatekijä taloudellisessa ja sosiaalisessa kehityksessä on nimenomaan sosiaalisten ja taloudellisten suhteiden kohentaminen pohjoisesta etelään Euroopassa. Tämä koskee myös Puolaa. Minä toteaisin, että poliittisen keskustelun pitäisi tietenkin johtaa tiettyihin johtopäätöksiin, mutta nyt on kyse meistä asiantuntijoista, jotka miettivät asioita, jotka liittyvät alueiden, maittemme tai koko Euroopan kehittämiseen. Katsotaanpa tätä karttaa. Siinä näkyy, että siellä on S19 reitti, joka menee läpi itäisen Puolan, sitten Slovakian ja itäisen Unkarin kautta. Ne ovat muuten kaikkein heikommassa asemassa olevat alueet, ei pelkästään ajatellen Eurooppaa, vaan myös ajatellen meidän omia maitamme. Siksi tämä kehitysulottuvuus on niin tärkeää noilla alueilla. Tiettyjä esteitä on olemassa kehitykselle. Ensinnäkin Karpaattien vuoristo. Joudumme ylittämään Karpaatit kuitenkin niin, että emme tuhoa ympäristöä ja hukkaa luonnonvaroja, vaan luoda parempia yhteyksiä. Tämä on siis osa Puolassa lähes 700 kilometrin mittainen osa vasta 50 kilometriä on saatu valmiiksi tähän mennessä. Eli olemme vasta aivan alkuvaiheessa. Siellä on myös osioita, jotka eivät tule oikein yhtenäisiä, vaan ne on hajallaan, siellä on puutteita. Mutta jos katsotaan 50 kilometrin osuutta 700 kilometrin hankkeessa, niin todellakin on aivan alusta. Mutta me haluaisimme kuitenkin avata Karpatian alueen muihin alueisiin nähden, mutta yhdistä myös tämä alue koko eteläisen Eurooppaan. Haluamme edetä vaiheittain, koska tiedämme, että tämä on valtava haaste myös rahoituksen kannalta ja sitä ei voida hetkessä saada valmiiksi. Tässä on vihreällä merkitty osa se on nyt käynnistetty, mutta E4 eteenpäin sitten onkin vasta enemmän haastetta. Tämä on kuitenkin tärkeää, että voimme avata alueen eteläisen osan muuhun Eurooppaan. Mutta alueen pääkaupunki Rzeszów on tärkeässä asemassa. Sinnekin tarvitaan parempia yhteyksiä, koska tilanne on niin dramaattinen. Meillä on kaupunki, jossa on yli 80 000 ajoneuvoa päivittäin. Ja e, määrä on vain nousema päin ennusteiden mukaan. Se johtaa tietenkin valtavaan saasti- ja melumäärään. Jos ajatellaan, minkä verran voidaan sallia melua öisin, niin se on jo nyt ylitetty. Kysy, puhun tässä nimenomaan kaupunkialueista. Ei ole pelkästään kyse valtavasta määrästä liikennettä, vaan paljon on myös melua ja liikennettä ylipäätään. Tässä on minun lähestymistapani investoihin ja hankkeisiin. Haluaisin, että ensimmäinen vaihe voitaisiin toteuttaa ympäristön osalta ja operatiivisten hankkeiden osalta. Toisessa vaiheessa voidaan sitten täydentää tätä itäisessä Puolassa ja sitten operatiivinen ohjelma jatkuisi. Tässä näytetään myös, miten voidaan käyttää eurooppalaisia varoja, muun muassa verkkojen Eurooppa-välinettä. Tässä käytetään eri rahoituslähteitä. Tämä voisi olla hyvinkin yhtenäinen kansallisten välineiden ja sopimusten kautta ja varmasti se johtaisi myös tuloksiin, kuten näette näistä sinisistä pisteistä, niin ne osoittavat, kuinka paljon on kehityshankkeita vireillä. Ajatellaan ympäristöinvestointejakin. Sekin on mahdollista nyt uusien teitten avulla. Meillä on erilaisia ympäristö- ja liikenneinvestointeja käynnissä ja kaikki tämä johtaa tämän alueen taloudelliseen ja sosiaaliseen kehitykseen. Tässä ehkä olisi malli minun alueelleni tai maalleni, mutta ehkä myös muille jäsenvaltioille. Varsinkin jos ne sijaitsevat tällä akselilla, eli S19 matkan varrella, kuten Via Carpatia muun muassa. Olen siis vakuuttunut, että kyllä me edelleen pyrimme saamaan aikaan lisää synergiaa. Kiitos. Vielen Dank. Und der nächste... Kiitos. Ja sitten seuraavaksi Daniel Popov CEE Bankwatch Networkista, joka tulee puhumaan kestävästä ja kestävyydestä ja ympäristöllistä ja sosiaalisista vaikutuksista rajat ylittävässä liikenteessä. Господин председател, благодаря Kiitos puheenjohtaja, kiitos kaikille läsnäolosta ja ystävällisestä kutsusta. Bankwatch on järjestäjien verkosto, jotka keskittyvät ympäristöön ja me kiinnitämme huomiota julkisiin rahankäyttöön, ne rahat, joita investoidaan hankkeisiin, jotka saattavat olla haitallisia ympäristölle. Meidän järjestömme siis keskittyy ohjelmoimiseen, siihen mitkä ovat eri ohjelmiin liittyvät hankkeet 2014-2020 aikavälillä, koska suuri osa meistä oli mukana eri ryhmätöissä alueellisen kehityksen keskustelussa, niin minä haluaisin tuoda esille sen, että tämä on vielä väliaikainen, tämä ei lopullinen tämä kertomus, sillä muutoksia saattaa vielä tulla näihin aluekehityksen hankkeisiin sillä, että meillä lopullisessa muodossaan. No, mitkä ovat ne päätelmät, joita olemme kyenneet jo tekemään, mikäli katsoo tätä vasemmalla olevaa kaaviota. Tässä on 2007-2013 aikavälillä olevat liikennemuodot Euroopassa. Ja tässä oikealla on 2014-2020 aikavälin investoinnit. Vaikka muutoksia on merkittävästi tapahtunut liikenne- ja ympäristöpolitiikassa Euroopassa, ja vaikka tehtiin tämä selkeä valkoinen kirja liikenteen kannalta vuonna 2011, niin mitä rahoituksen tulee, niin mitään merkittäviä muutoksia ei ole tapahtunut. Lisäksi vastaavan johtopäätöksen voi tehdä, mikäli tekee tämän katselmuksen valtioittain. Raideliikenne on alueena vuoteen 2020 mennessä, niin tästä huolimatta on havaittavissa, että monet valtiot alueellamme investoivat ennen kaikkea tieliikenteeseen – Ainoana poikkeuksena mainittakoon Unkari. Siellä tämä tasapaino on parempi. Ja kun näitä esitelmiä on kuunnellut, näyttää siltä, että se taso, joilla kehitellään näitä eurooppalaisia politiikkoja, komission ehdotukset, ne mitä hyväksytään parlamentissa ja se, mitä loppujen lopuksi käytetään loppujen lopuksi niin tässä on aivan eri maailmat kyseessä. On politiikan oleja, jotka saavat tuen, mutta mitä tulee sitten kansallisiin suunnitelmiin ja kansallisiin toivelistoihin ja siihen, kuinka nämä varat jaetaan, niin sitten totuus onkin toisenlainen, mitä tulee näihin painopistealueisiin. Ja tässä Tämän perusteella esitellään meidän löydökset ja suositukset. Me olemme vielä tehneet monta vuotta työtä liikenteen parissa. Teen te hankkeiden ja eri käytävien suhteen. Tilanne tällä hetkellä on sellainen, että ehdotetut investoinnit 2014-2020 välille eivät pane täytäntöön täysin Euroopan liikenne- ja ympäristöpolitiikkaa. Lisäksi olemme nähneet, että olemme havainneet, että investoinnit vuoden 2020 asti eivät tuo merkittäviä muutoksia liikennejärjestelmiin meidän alueella. Toki me todistamme systemaattisia ympäristölainsäädännön rikkomuksia. Tente sisältyy tähän suojelualueita loukataan jatkuvasti ja lisäksi yhteisön etua ei kunnioiteta. Tämä on tilanne Kresnasuiston kanssa ja myös monilla muilla alueilla näistä voisi keskustella syvällisesti, kun tulee kysymysten aika. Nämä eri hankkeet huomioon ottaen näyttää siltä, että kansalliset hallitukset alueen eri valtioissa ottavat huomioon vaikutusten arvioinnit – ja nämä vaikutusten arviointien huomioiminen on tapa tarjota jotain tiettyä ratkaisua sen sijaan, että katsotaan mikä on asianlaita tällä hetkellä. Monissa maissa liikennejärjestelmiä ei arvioida kokonaisvaltaisesti, vaan ne jaetaan aloittain, tieliikenne, raideliikenne, ilmaliikenne – ja tästä syystä johtuen suunnittelu ja rahankäyttö ei ole sopivaa asianmukaista. Suuren mittakaavan hankkeet ovat ennalta määriteltyjä eri ministeriöistä ja eikä kansalaiset tai muut tahat voi vaikuttaa tähän päätöksentekovaiheessa. Kiitos. Vielen Dank. Und damit ist die Frage- und Antwortrunde. Kiitos. Ja nyt sitten kysymys- ja vastauskierros on avattu. Kysymyksiä, kommentteja? Olga Senanova, ole hyvä. Děkuji, pane předsedo, a děkuji také eh, všem panelistům za... Kiitos Kiitän teitä kaikkia teidän esityksistänne. Minulla on vain yksi yleinen huomio. Minun kotimaani Tsekin tasavalta tuolla Keski-Euroopassa ei ole tämänpäiväisen tapaamisen äh, aihe, mutta oli mikä oli, niin uskon, että äh, monet asiat täällä voidaan ihan yleistää. Tämä keskustelu on siis tärkeä myös sen vuoksi, että Euroopan parlamentti on antanut oman lausuntonsa liikenteen valkoisesta kirjasta ja sanonut, että on tärkeää, että huomioidaan eroavaisuudet liikenneinfrastruktuurissa ja että nämä eroavaisuudet jäsenvaltioiden kesken tasoitetaan. Tämä on edellytys Euroopan alueiden kohesiolle. Kuten eh, puheenjohtaja Kramer jo sanoi, niin rajat ylittävät yhteydet ovat hyvin tärkeitä ja Tsekin tasavallalla on yhä vielä huonot eh, yhteydet rautateitse Saksaan, mutta sama koskee myös eh, maan itäpuolelle Slovakian ja Tsekin Välillähän ei ollut mitään rautaesirippua, me olimme yksi yhteinen valtio, mutta siitä huolimatta liikenneyhteydet ovat huonot. Ja tämä on vaikuttanut ennen kaikkea vähiten kehittyneisiin alueisiin. Näitä alueita on tuettava, koska vasta sitten liikenneinfrastruktuuriin voidaan investoida hyvällä tavalla. Voi vain vahvistaa sen, mitä täällä on sanottu. Ei ole kysymys vain äh, rahoituksesta, rahasta, vaan kysymys on myös jäsenvaltioiden poliittisesta tahdosta. Se, että ylipäätään investoidaan liikenneinfrastruktuuriin. Mutta välttämätöntä on myös se, että valmistellaan liikenneprojektit hyvällä tavalla, koska se on tähän mennessä tuottanut ongelmia. Tässä on ollut näkyvissä kohtuullisen suuria jännitteitä viime aikoina. Myös esimerkiksi ympäristöliikkeiden suuntaan. Tässä on tiettyjä jännitteitä projektien ja vastuuviranomaisten ja ympäristöjärjestöjen keskellä. Eli tässä vain huomioksi ja vahvistan kaiken, mitä täällä on sanottu ja kiitokset keskustelusta. Kiitos ja, ja sitten Andor Deli. Köszönöm szépen. Szerintem fölösleges azt hangsúlyozni. On lienee turhaa painottaa, miten tärkeä alueiden rooli on rajat ylittävässä liikenteessä. Ja minua ilahduttaa kovasti se, että meillä on tänään alueiden edustajia paikalla. Meidän pitäisi huomioida alueet paremmin. Ja ajatellen alueita, niin niille on erittäin tärkeää Äh, voida suunnitella oikeaan aikaan ja luottaa siihen, että asiat toteutuvat. Me olemme kuulleet nyt äh, näissä alustuksissa, että käynnissä on useampia projekteja ja, ja on laskettu, että myös verkkojen Eurooppa-välineestä tulee uusia projekteja. Mehän kuulimme tänä aamuna komission jäsentä tästä. Ja keskustelussa kävi ilmi, että että lasketaan sen varaan, että myös verkkojen Eurooppa-välineelle tulee rahaa ja rahaa on käytettävissä. Nyt odotetaan vain näitä projekteja. Usein on kuitenkin kysymys näiden projektien laadusta, koska tämä kaikki vaikuttaa kasvuun ja työpaikkoihin. Mielestäni tässä on kysymys hyvin äh, laadukkaista projekteista ja tässä minä palaan nyt tähän ennakoitavuuteen. Jos investoidaan paljon rahaa ja työtä ja aikaa, valmisteluhan vie todella paljon aikaa ja rahaa, niin silloin mielestäni on välttämätöntä, että alueelle annettaisiin myös äh, tukea, apua koska nyt tässä on uusia rahoitusmekanismeja ja ne täytyy osata ja tietää. Se on myös ratkaiseva kysymys. Ja tässä valiokunnassa meidän täytyy huolehtia siitä, että alueiden viranomaiset ovat tietoisia kaikesta siitä, mitä esimerkiksi kuulimme komission jäseneltä, koska laadukkaat hyvät projektit ovat tärkeitä. Danke sehr. Die nächste ist Elisabeth Lukas. Kiitos. Sitten Elisabeth Lukaszewska. Dziękuję bardzo, e, panie przewodniczący. Kiitoksia kovasti, puheenjohtaja. Minä haluaisin kiittää kaikkia alustajia alustuksesta. Tämä on kyllä hyvin osoittanut, miten tärkeää on lähestyä asioita alhaalta ylöspäin. On tärkeää, että alueilla on toimintaa. Nimenomaan alueella alueilla ja paikallisella tasolla nämä investoinnit parhaiten myös ymmärretään. Paikallisella tasolla me tiedämme myös, mikä suunnittelu on parasta aluekehitykselle. Tämä paneeli oikeastaan vastaa sitä, mitä professori Schlachtakin peräänkuulutti, eli täytyy toimia alhaalta ylöspäin. Olen myös iloinen siitä, että meidän alueemme kuvernööri osoitti, mikä merkitys on S19-reitillä. Puolassa tarvitaan paljon vielä infrastruktuuria, ympäristöhankkeita, tarvitaan alueellisia sopimuksia. Kaikkihan korostivat täällä myös sitä, että pahiten kenkä puristaa nimenomaan suurhankkeiden täytäntöönpanossa varojen puutteessa. Olen iloinen, kun kuulin, että näitä ongelmia ei välttämättä ole Karpatien alueella. Eli siellä on ilmeisesti varoja tarjolla eri lähteistä. Toivottavasti viekarvat ja muillakin osuuksilla löytyy varaa. Danke, Vorsitzender. Auch den Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset myös äh, näistä konkreettisista analyyseistä paikan päältä, esimerkiksi Voivodsivista, Linskumachorskista ja tuota Puolasta ja Itämeren suunnasta, jossa kehitellään nyt näitä liikennekäytäviä. Mutta kysymykseni liittyy nyt enemmän siihen, että kaikki nämä kymmenen käytävää, joista päätettiin viime vaalikaudella, niin jokaiselle on nimitetty koordinaattori, joka tekee yhteyttä hallituksen, liikenneministerin ja rakentamisen kanssa kussakin maassa. En tiedä, Tehdäänkö tämä näin myös Puolassa läänien kanssa vai vain hallituksen kanssa? Mutta tässä määritellään näitä priorisoituja liikennepätkiä. Eli tämä akseli on aina niin iso kuin mikä sen kuormitettavuus on. Ja tämä on tärkeä edellytys sille, että esimerkiksi käytävä Ateenasta Kreikasta ja Konstantsista mustasta meres, mustalta mereltä Itämeren suuntaan, eli mustalta mereltä ja välimereltä pohjoisen suuntaan kaikkea koordinoitaisiin. Ja tämä verkkojen Eurooppa-väline, sille on äh, investointivolyyme Tranissa. Mehän olemme puhuneet tästä hyvinkin kiivaasti, vaan meillä on 11 miljardia euroa kohesiorahastosta, kohesiovaraista, ja sanoimme, että me haluamme, että rajat ylittävät äh, projektit, äh, että niihin käynnistetään saman tien. Ja nyt meillä on 24 miljoonan euron paketti ja komission jäsen meille vahvisti, että kaikki se, mitä tällä 300 miljardilla investointiohjelmalla nyt eh, aiotaan tehdä, niin siihen otetaan mukaan myös eh, liikenne. Ja se sum, siitä saamme jopa ehkä mahdollisesti suuremman summan. Tämä on ainoa mahdollisuus. Tämä oli hyvin tärkeää sen vuoksi, että tässä halutaan eh, kehittää infrastruktuuria, jos halutaan lisätä taloutta ja muuta, niin silloin täytyy parantaa myös liikennettä, koska kyllähän täytyy olla markkinoiden lähellä, jos haluaa myydä jotain. Tänään on kysymys lähi, lähinnä nyt Keski- ja Itä-Euroopasta, mutta on kuitenkin vielä yksi ö, käytettävä lähde, ö, rakennerahastot, esimerkiksi EFRAN rahat Ja olemmehan me nähneet, että rautaisirippu erotti meidät 25 vuotta ja ykkösen äh, alueet. No minä tulen itse Itä-Saksasta ja tiedän, miten vaikeaa sielläkin oli tätä liikenneinfrastruktuuria rakentaa. Mutta siksi minä kysynkin, onko teillä yhteyttä näihin koordinaattoreihin ja ministereihin, ja hallituksiin niin, että koska siellä määritellään nämä prioriteetit ja sitten teettekö te yhteistyötä rajat ylittävästi? Kiitos ja sitten Thomas Poreva. Very briefly, I promise. Hyvin lyhyesti, minä lupaan. Ensinnäkin minä haluaisin kiittää kaikkia mielenkiintoisista esityksestä. Ja minulla on kysymys herra Painalle. Mikä on mielipiteeni siihen, että yhdistetään Karpaattien strategia, josta keskustellaan Euroopan parlamentissa, niin miten, jos se yhdistettäisiin tähän Viia Karpaattian Unkarin näkökulmasta, tämä on minun kysymykseni. Ja sitten Popoville kysymys, mikä on mielipiteenne liittyen näihin ympäristöasioihin, kuinka ne ovat yhteydessä, mikä on niiden vaikutus näihin komission päätöksiin, kuinka nämä ympäristöasiat vaikuttavat niihin hankkeisiin, joita valitaan, olivatko ne avainasemassa siinä vaiheessa, kun komissio teki päätöksensä hankkeiden suhteen. Ja Ortelille kysymys ensinnäkin onnitteluni tästä hienosta esitelmästä ja kiitos siitä, miten esittelitte tämän Viekarpati-asian Kuinka olisi mahdollista lopettaa tätä asiaa vielä enemmän Puolassa siten, että varoja siirtettäisiin, kuten Bus sanoi aamupäivällä, kuinka näitä varoja saataisiin siirrettyä Connecting Europe-välineestä eri hankkeisiin Junckerin suunnitelman alaisuudessa. Tämä on uusi rahoituksen lähde, mikäli Puolan päättäjät ovat tästä vakavissaan ja he ovat riittävän päättäväisiä. Ja minä haluaisin kysyä, keskusteletteko tästä asiasta olla kehitysministerin kanssa puolessa? No niin, minä olen viimeinen puhujalistalla. listalla. Ensimmäisessä kahdessa puheenvuorossa oli kysymys vain eh, maanteista. Miksi ei mietitä hieman pitemmälle? Maanteitähän voidaan laajentaa ja tehdä liikenteestä joustavaa, mutta sitähän voidaan myös eh, liikennettä rajoittaa niin, että olemassa olevilla teillä liikenne muuttuu jouhevammaksi. Esimerkiksi Kastin ja Mitmanin välillä oleva tiepätkä eh, saneerattiin jonka jälkeen yhtäkkiä siellä oli 23 000 kuskia päivässä 5 000 sijaan. Eli kun te puhuitte kaupungeista, jotka luonnollisesti kärsivät sitten liikenteestä metelin vuoksi, no mutta millä tavalla sitten ratkaistaan nämä liikenneruuhkat? Rakennetaanko lisää katuja ja maanteita vaiko enemmän julkista liikennettä? Voin sanoa, että vuonna 1972 Münchenin silloinen ylipormestari oli yksi nuorimpia ylipormestareita. Hän sanoi, että autot murhaavat meidän kaupungimme. Eli me haluamme parantaa mobiliteettia ja liikkuvuutta, mutta ei autojen liikkuvuutta. Me tiedämme maailman ympäriltä tuhansia esimerkkejä siitä, että autojen liikkuvuuden parantaminen ei onnistu ja sen vuoksi on käännytty tekemään toisinpäin. Ja mitä tulee sitten taas taloudelliseen tehokkuuteen, niin voi esimerkiksi ottaa esimerkiksi Saksan A20 ja se rakennettiin myös Itä-Saksan puolelle. Eli siis se, että rakennetaan teitä, niin ei se itsessään tuo sitä talousvoimaa, mitä toivotaan, koska esimerkiksi Itä-Saksassa siellä on hyvin harvassa autoja. Ja sitten vielä lopuksi, kun katsoo, mitkä EUn tavoitteet ovat ja mihinkä investoidaan, niin silloin tässä on valtava ero. Me olemme tehneet analyysejä siitä, että 60 prosenttia menee maanteihin ja 20 prosenttia rautateihin ja 0,7 prosenttia menee pyöräinfrastruktuuriin. Unkari sanoo, että se on esimerkillinen, mitä tulee rautateihin. Se on myös esimerkillinen, mitä tulee pyöräliikenteeseen. Siellä se nimittäin on 2 prosenttia, eli kolme kertaa niin korkea kuin Euroopan keskiarvo. Eli te menitte toiseen suuntaan. Ja tällä on suuri merkitys. Jos investoidaan maantieliikenteeseen, niin silloin ei pidä ihmetellä, miksi ei saavuteta ympäristötavoitteita, mutta me haluamme Euroopassa varmistaa liikkuvuuden ja suojella ilmastoa. Joten millä tavalla tässä oikein mietitään ja esimerkiksi Puolassa sen jälkeen, kun kaikki täällä valiokunnassa kaikki ryhmät halusivat, että tämä siirto rautatierahoista maanteihin, niin se hylättiin. Kaikki halusivat sen hylätä. Eli onko puolessa nyt mietitty, että voitaisiin ehkä toimia kuitenkin toisella tavalla? Koska maanteillä, eikö rautatie ole tärkeämpi kuin moottoritie? josta jota rakennetaan 50 kilometriä vuodessa, joten te tarvitsette vuosikymmeniä ennen kuin tämä 700 kilometrin moottoritie on valmis. Ja nyt on teidän vuoronne, olkaa hyvä. Pyty. Köszönöm, elnök úr. Azt gondolom, hogy rövid volt az idő, és azért nem tudtam kitérni arra, hogy természetesen Meillä oli nyt hyvin vähän aikaa puheenvuorossamme, enkä voinut puhua esimerkiksi siitä, että Unkarissa rakennettiin 2000 2004-2025 miljardilla, miljardilla rautateitä. Minä puhun useimmista alueista. Esimerkiksi Budapest-Viskolt-yhteys on yhteys, jota tässä kehitellään, ja meillä on myös muita ajatuksia. Debrecen-Orvaren ja sieltä Romanian puolelle tätä kehitellään ja Bystbeklodan ja Hartan on myös tällainen rajat ylittävä ja me haluaisimme luonnollisesti eh, myös parantaa esikaupunkiliikennettä Debrecen. on tehty tällainen eh, tutkimus siitä, miten, onko tämä toteutettavissa ja toivomme, että on niin, että meillä olisi tarpeeksi kapasiteettia ja jotta myös maantieliikenne olisi kilpailukykyistä. 2014-2020 me tulemme rakentamaan sadalla miljoonalla eurolla Dubrocaan tällainen, äh, tällaisen keskuksen liikennesolmukohdan, joka on välttämätön, kun haluaa siirtyä paikasta toiseen. Ja eikä tehdä välttämättä eroa rautateiden ja maateiden välillä, vaan kaikki ovat yhdistettävissä. Meillä on hyvä verkosto, mutta toki on uusiakin mahdollisuuksia. Sitten kysymyksiin. Tämä on strateginen tavoite, nimittäin se, että tämä äh, projekti Karpaattien läpi pohjoisesta etelään. M äh, 34 maantietä tai moottoritietä tullaan kehittämään. Miskoltska-Sau on myös tärkeä rajat ylittävä liikennekohta. Slovakian, Unkarin ja Romanian yhdistäminen ja varmasti pääsemme eteenpäin. Danke sehr. Sie haben das Wort jetzt. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Aivan aluksi haluaisin vastata teidän kysymykseenne. Kun meillä nyt oli annettu vain kuusi minuuttia kullekin, varsinkin kun ei ole kauhean kokenut puhumaan tällaisessa paikassa, niin se on aikamoinen haaste ja sitä reunaehtoonsa. Mutta mitä tulee infrastruktuureihin, niin emme tietenkään unohda raideliikennettä. 28 prosenttia rahoituksesta viime ohjelmatyökaudella meni siihen ja ja 50 prosenttia on jaettu rautateiden ja maantieliikenteen välillä. Mitä sitten tulee rautatieliikenteen käyttöön yhteyden luomiseksi eteläiseen Eurooppaan, niin se olisi todellakin turvallisin tapa päästä etelään. Emme unohda ollenkaan raideliikenteen merkitystä alueiden yhdistämisessä muun Euroopan kanssa tieliikenneyhteydet, lentoliikenne, laajakaistayhteydet ovat nekin tärkeitä viestinnässä, ei sitäkään saa unohtaa. Tänään me keskustelimme itäisestä Puolasta ja siellä on 25 prosenttia Puolan asukkaista. Eli tämä uusi liikenneakseli varmasti vireyttäisi kasvua ei pelkästään meidän alueellamme, vaan ylipäätään Euroopassa. Me olemme aivan unionin äärilaidalla. Naapuritkin suuntaavat katseensa meitä kohti ja seuraavat meidän kehitystämme. Eli jos me haluaisimme Euroopan perinteisiä väyliä noudattaa, niin ei tämäkään pitäisi estää niiden kehittämistä. Ei myöskään esimerkiksi ajatellen matkailua. Tämä on siis meidän mielestämme tärkeällä sijalla. Mitä sitten tuota Tsekin tasavaltaan, niin se voisi tulla mukaan meidän infrastruktuureihimme. Ei ole kyse pelkästään vertikaalisesta tai horisontaalisesta yhteydestä, vaan nimenomaan kyse yhteyksien verkostosta. Tämä on tärkeää myös, kun etsitään erilaisia rahoituslähteitä. Tällainen montaasi, kuten me sitä kutsumme, on erittäin tärkeää jotta saadaan tarvittavat varat. Eli se, mitä komission jäsen totesi, on erittäin tärkeää. Se on myös tärkeä merkki meille. Olemme vielä käymässä neuvottelua ja alueellisista sopimuksista. Tämä ehkä meitä auttaisi saamaan tarvittavat varat, jotta saamme aikaan näitä investointeja. Eli me tarvitsemme hallituksenkin tukea alueet halajavat kyllä tätä tukea, koska ovat sitä mieltä, että se on yksi tapa myös estää alueellista ja sosiaalista syrjäytymistä näillä syrjäseuduilla. Tämä päivän keskustelu on tärkeää ja varmasti edistää työtä näissä hankkeissa. Ainakin edistää kehitystä, kunhan olemme valmiita täytäntöpanemaan hankkeitamme. Kiitos. Vielen Dank. Und jetzt Herr Popov. Ja sitten herra Popov. Благодаря, господин Kiitos, puheenjohtaja. Vastaan ensiksi Vadevan esittämään kysymykseen, mitä tulee näihin ympäristötekijöihin, niin ne otetaan kyllä mukaan lainsäädäntöön, niin kansalliseen kuin eurooppalaisen säännöstöön – Operatiiviset hankkeet esimerkiksi niin pitävät sisällään strategisen ja ympäristöön liittyvän arvioinnin. Ja näin ollen ympäristö vaikutukset arvioidaan. Tässä asia on se, että vaikutusten arvioinnit viedään läpi kansallisten hallitusten toimesta, ja niissä ymmärrän, että kaikkia vaikutuksia välttämättä liikenteen kehittymisen kannalta avaintekijä on se, että eri vaihtoehdot jätetään huomioita. On olemassa päätös, on päätetty rakentaa tietty moottoritie tai tietty raideyhteys – junarataan, niin mitä tulee ympäristön tuhoamiseen, ja kun vaikka on sellaisia ympäristövaikutuksia, jotka komissiokin huomioi siten, että ne tulevat jälkijunassa, ja vaikka tiettyä parannusta tapahtuisi, niin näitä ympäristövaikutuksia ei oteta riittävästi huomioon. Mitä tuli näihin TNT-käyttäviin, niin näiden suhteen merkittävin tekijä on se, että nämä käytävät ovat varsin kalliita. Ne ovat erittäin kalliita karttoihin piirrettyjä viivoja. Niitä ei ole arvioitu strategian tai ympäristön kannalta, tai ei ole tehty ympäristö- ja kuluihin liittyviä arviointeja eikä näiden taustalla piilevää merkitystä ole kovinkaan helppo ymmärtää. Ne ovat erityisen kalliita. Puheenjohtaja Kramer kysyi kysymyksen. Ne valinnat, jotka teemme päivittäin, kun olemme rakentamassa liikennejärjestelmää. Ne päätökset, jotka tehdään tänään koskien liikentejärjestelmiä, vaikuttavat lapsiimme 20-30 vuoden kuluttua. Näin ollen on erittäin tärkeää, että olemme varovaisia ja viisaita, kun teemme näitä päätöksiä. Vaikka tämä neljäs käytävä, tämä transeurooppalainen käytävä, joka yhdistää Hampurin, Saloniken, Hampurin sataman Salonikan satamaan, niin tämä on ennen kaikkea rahtiin käytettävä käytävä. Bulgariassa on moottoritie ja rautatie ei voi täyttää näitä rahti vaatimuksia. Matkustajaliikenne ei ole edes mahdollista. Ja mm, ei ymmärretä välttämättä riittävästi sitä, että pyöräily on myös liikuntatapa, liikennöintitapa. Se nähdään harrastuksena. Meillä ei ole kansallista pyöräilyverkostoa, eikä meillä ole oikeaa ajatusmallia, jotta ymmärtäisimme, että näin voidaan tehdä. Kiitos. Vielen dank. Ki- kiitos. Kiitokset kysymyksistä ja ennen kaikkea kiitokset vastauksista ja myös teidän alustuksistanne. Jääkää mielelläni kuuntelemaan vielä seuraavaa panelia. Kiitos.

So, dann kommen wir jetzt zum dritten Panel. Und das beschäftigt sich mit der Bedeutung der Kolmas paneeli, jossa puhutaan liikenneinfrastruktuurin merkityksestä sosiotaloudelliselle kehitykselle, kestävälle kasvulle ja kilpailukyvylle. Ja tästä me lähdemme nyt keskustelemaan ja ensimmäinen puhujamme on Janos Vinci European Passengers Federationista ja hän puhui mat puhuu matkustajien näkökulmasta liittyen Keski- ja Itä-Euroopan jäsenvaltioiden tavoitettavuuteen. Thank you. Siis ensinnäkin haluaisin kiittää puheenjohtajaa ja valiokunnan sihteeristöä siitä, että saimme tilaisuuden. Please. Be- no niin, rauhoittukaapa siellä huoneen takaosassa. Ei ole kovinkaan kohteliasta puhujia kohtaan. Uh, Eli kiitos tilaisuudesta tulla puhumaan matkustajan näkökulmasta, yhteyksistä kiemaissa ja varsinkin rajat ylittävillä osuuksilla. Eli Euroopan matkustajaliitto on Euroopan laajuinen järjestö. Siellä on mukana matkustajajärjestöjä, edustajia on koko Euroopasta sitten 2007 vuodesta lukien olemme järjestäneet, että olemme laatineet selvityksiä Journeys Without Borders. Se liittyy ennen kaikkea rajat ylittävän yhteyksiin ja varsinkin raideyhteyksiin, mutta ei pelkästään niihin ole keskitytty EU-jäsenvaltioiden välillä. Me olemme huomanneet, että sen jälkeen kun kiemaat liittyivät Euroopan unionien ja Schengen-alueeseen, niin on ollut paljon helpompaa ylittää rajoja autolla tai ehkä pyöräilee tai kävelee rajan yli, mutta jos sen sijaan käyttää julkisia liikennevälineitä, niin se ei ole helpottunut juuri ollenkaan ylittää siis rajoja Euroopan maiden kesken. Näytän tässä myöhemmin on paljon tapauksia, joissa tilanne on jopa mennyt huonompaan suuntaan. Eli mitä yleisiä edellytyksiä sitten on matkustajien näkökulmasta näissä rajat ylittävissä yhteyksissä? Oikeastaan samoja edellytyksiä on tässä kuin on kenen tahansa käyttäjän kohdalla, kun julkisia liikennevälineitä käytetään. Ensinnäkin täytyy olla integroituja aikatauluja, säännöllinen liikenne – ja pitäisi olla jotain järkeviä pysäkkejä, ei pelkästään kaupunkialueilla, myös, myös maaseudulla, rajaseudulla ja pitäisi hinnoittelukin olla samantyyppistä kuin on kotimaaliikenteessä ja, ja totta kai pitäisi saumattomasti huomioida kaikki toimijat. Mutta todellisuus valitettavasti näyttää tyystin toisenlaiselta kuin mikä olisi ihannetilanne. Jos ajatellaan tyypillisiä osuuksia keskisessä ja itäisessä Euroopassa, niin näillä osuuksilla on kovin vähän palveluita. Tässä on kolme esimerkkiä eri puolilta tältä alueelta. Tästä näette, että esimerkiksi pari, kolme, korkeintaan viisi vuoroa ei kovin säännöllisin välein edes, ei tästä juurikaan ole siis hyötyä rajat ylittävässä liikenteessä. Vakava ongelma on myös rajat ylittävän liikenteen tai liikennöinnin hinnoittelu. Varmasti ihan tuttu kartta. Olen samalta alueelta kuin herra Painakin on. Tässä näyttää, että jos haluaa matkustaa kolme kilometriä, 30 kilometriä Unkarissa, niin se on paria euroa. Jos on opiskelija, eläkeläinen, tai on jotain äh, halven, halvennuksia, niin puolet, mutta sitten Romaniassa hinta on vielä halvempi, jos on kotimaatkailusta kyse, mutta jos haluaa muutaman kilometrin verran matkustaa parin aseman välillä, mutta rajat ylittää, niin halvennuslippuja ei ole tarjolla ja aikuisen lipun hinta on lähes kymmenkertainen kuin pidemmillä kotimaan osuuksilla. Eli noin matkustajan näkökulmasta huomaatte, että nämä yhteydet ovat lähes käyttökelvottomia. Eikä tämä koske pelkästään tätä minun aluettani. Vastaavia hintaeroja on olemassa kaikkialla Euroopassa. Niin ikä on ikävää, että kun on jotain yhteyksiä, niin tilanne on huonontunut sen jälkeen, kun nämä maat liittyvät EU-hun ja Schengen-alueeseen. Oikeastaan on vain muutama hyvä esimerkki olemassa. Hyvistä esimerkkeistä puheen ollen ottaisin esillä Itävallan ja Unkarin ja Itävallan ja Slovakian välisen yhteydet. Nämä ovat hyviä esimerkkejä nimittäin, koska jos ajatellaan hinnoittelua, aikatauluja ja palveluiden integrointia, niin kaikki on hyvällä tolalla tällä alueella. Lyhyesti voisin puhua myös Slovanian ja Unkarin rajanylitysosuudesta siellä. Euroopan unioni on rahoittanut koko infrastruktuurin. Totta kai parantamisen varaa aina on mutta kaiken kaikkiaan se toimii varsin hyvin, ihan samanmittaisesti kuin muillakin osis, muissakin osissa aluetta. Eli lopuksi, kun ajatellaan alueellisia palveluita rajan molemmin puolin, niin niitä pitäisi integroida. Jos ajatellaan kotimaan liikennettä ja tukea kansallisesti, niin sen pitäisi ylittää rajaa, eikä päätyä vain siihen pysäkkiin, joka on rajalla. Rajat ylittävissä palveluissa tarvitaan myös pakollisia sääntöjä, jos ajatellaan infrastruktuurin kehittämistä EUn varoin, niin rahaa ei pitäisi käyttää pelkästään infrastruktuuriin, vaan myös palveluihin ja säännöllisiin palveluihin. Ilman kunnollisia palveluita on turha tuhlata rahoja infrastruktuurinkaan. Me uskomme, että koska näillä mailla on perinteiset siteet, niin varmasti tässä olisi syytä näitä yhteyksiä kohentaa. Kiitos huomiostaan ja voitte tämän selvityksen myös ladata meillä verkkosivultamme. Kiitos. Ja sitten seuraava puhuja on Katrin Obst. Hän on sisäsatamien Euroopan liiton puheenjohtaja Tonavalla ja puhuu siitä, miten tämä vaikuttaa sosiotaloudelliseen kehitykseen, kestävään kasvuun ja kilpailukykyyn. Kiitos puheenjohtaja, kiitos siitä, että kutsuitte minut tänne kuulemiseen. Minä e- e- siis edustan Euroopan sisäsatamien liittoa, ja me kokoamme noin 200 sisäsatamaa Euroopassa. Tässä te näette kuvan tyypillisestä sisäsatamasta. Se, mitä te näette tässä alussa, on tämä vesireitti ja sitten keskellä on rautatie ja maantieyhteys ja sen jälkeen näette sitten kaikki ne teollisuudet, jotka ovat asettuneet satamiin, koska ne ovat riippuvaisia hyvistä liikenneyhteyksistä. Ja tällä tavalla sisäsatamilla on erilaisia rooleja. Yksi kaikkein tärkeimmistä rooleista on se, että ne ovat tällaisia multimodaali liittymäkohtia, koska ne tavallaan kokoavat yhteen sekä vesistöt, maantiet ja, ja rautatiet ja muut. Ne voivat myös toimia lyhyillä välimatkoilla. Monet kaupungit nykyään käyttävät käyttävät kaupunkilogistiikkaan vesiteitä, mutta kaikkein tärkeintä on se, että ne ovat usein perustoja paikalliselle taloudelle, kuten esimerkiksi BASF tai Volkswagen tai pieniä yrityksiä. Ja esimerkiksi Brysselin satamassa on yksi suurimmista jauhomyllyistä ja nämä jyvät tuodaan vesitse. Ja tämä, tässä on punaiset kehykset, että te ette unohda tätä, koska tässä puhutaan siitä, mitkä ovat nämä edellytykset. Eli hyvä äh, satama, äh, tuo hyvät infrastruktuurirakenteet. On tärkeää, että ei ainoastaan nämä äh, vesistöt, mutta me tarvitsemme hyvät satamat ja hyvät maankäyttösuunnitelmat ja Tonavalla ikävä kyllä meillä on vielä pitkä matka kuljettavana. Olemme todella tyytyväisiä siitä, että komissio on ryhtynyt tarkastelemaan Tonavan väylän, väylien ylläpitoa. Tässä on Rotterdam Konstanz vesiväylä, joka on oikeastaan koko tämä selkäranka. Tällä on valtava potentiaali, mutta kuitenkin tässä Tonavalla tämä liikennöinti on aika pientä verrattuna esimerkiksi Reiniin. Tämän kaavion minä sain eräältä kollegalta, jossa osoitetaan, mikä on Tonavan tilanne ja millä tavalla tämä joen syvyys vaihtelee ja millä tavalla sitä pitää tavallaan ruopata ja, ja hoitaa. Ja sitä ei ole tehty niin säännöllisesti kuin on luvattu. Ja tässä näin, mitä tapahtuu tuloille sen vuoksi, että aluksia ei voida täyttää niin paljon, niin paljon rahtia alukseen, eli silloin ei myöskään saada niin paljon voittoa. Eli jos syvyys on 2,5 metriä, niin silloin voitot ovat hyvät, ja jos se vesi laskee alle kahden metrin, niin silloin jäädään tappiolle. EUn Tonavan alueen eh, strategiassa on ollut eh, tai kehitetty nimenomaan Tonavan eh, kehittämissuunnitelmaa. Kaikki nämä pienet pisteet täällä osoittavat ne paikat, missä tarvitaan toimenpiteitä ja se näyttää aika pelottavalta, mutta jos tarkastelee lukuja näiden pisteiden takana, niin ne ovat aika hämmästyttäviä. 85 miljoonaa euroa riittäisi sille, että voidaan taata kahden puolen metrin syvyys tälle väylälle paitsi Strauben Fischhofenissa ja sitten tarvitaan vuosittaiset käyttökustannukset, noin 8 miljoonaa, jotta ylläpidetään tätä. Jos verrataan infrastruktuuriprojekteihin, mistä täällä valiokunnassa usein puhutaan, niin tämä on aika halpaa. Komissio on myös ilmoittanut, että se on valmis antamaan taloudellista tukea tälle. Joten sektorina me olemme tästä kovin tyytyväisiä ja me olemme pyytäneet ministereitä vahvistamaan tätä. Huomenna on liikenneministereiden eh, neuvoston kokous ja toivomme, että me saamme neuvoston johtopäätökset, jolla vahvistetaan nämä suunnitelmat ja sitoudutaan siihen, että viedään näitä eteenpäin niin, että tonavaa pidetään sillä tasolla, että olisi mahdollista navigoida läpi vuoden eh, voitokkaammalla tavalla. Ja tässäpä se, mitä minulla oli sanottavaa. Kiitos. Und der nächste ist dann... Kiitos. Ja sitten viimeisenä Laszlo Mosochi, joka on äh, Railin puheenjohtaja ja hän kertoo äh, logistiikkasektorin näkemyksen äh, Keski- ja Itä-Euroopan jäsenvaltioiden infrastruktuurista. Puhuja ilman mikrofonia. Sorry. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos kutsusta saapua kuulemiseen. Kiitos tästä mahdollisuudesta. Keski- Itä-Euroopan alueen junarahtiongelmista ja mahdollisista ratkaisuista. Budapestissa järjestettiin konferenssi, jossa puhuttiin junarahdin ongelmista alueellamme. Ongelmat tuotiin esille ja myös mahdollisia ratkaisuja. Junarahti on säänneltyä, mutta kilpailu on avointa. Kiem-alueella voidaan tuoda esille myös muita ongelmia, jotka eivät liity EU-15 jäsenvaltioihin. Me keskityimme nimenomaan näihin ongelmiin. Tässä esitelmän taustalla näkyy tällainen Veturi. Tämä on otettu Raperbaan Äh, juhlatilaisuuksissa 2000 äh, silloin 2014, kun juhlittiin äh, muurin kaatumista. Ja tällöin Oliver Onidi antoi meille, lähetti meille videoviestin ja hän sanoi, että nyt on aika käyttää rautateitä, jotta voidaan yhdistää Eurooppaa siten, että luodaan yksi yhtenäinen rautatien rautatieverkosto. Ja minä olisin erittäin tyytyväinen, mikä näin tehtäisiin siten, että EU olisi mukana tässä. Me haluamme komission kanssa tehdä yhteistyötä, että nämä tavoitteet saavutetaan. Minkälaiset haasteet ovat sitten rahtitoimijoiden kohdattava? Ensinnäkin ei pidä unohtaa, että junaratoja hallinnoidaan ja lisäksi tässä on poliittisia haasteita, jotka jäsen, joihin jäsenvaltioiden on vastattava. On ymmärrettävä, kuinka tärkeä junan rahti liikenne on. Ja lisäksi on noudatettava eurooppalaista lainsäädäntöä. On rohkaistava heitä ryhtymään toimiin. Ja tämä on nimenomaan toimijoiden tehtävä. Mitä Asiakkaat odottavat toimijoilta sitä, että liikennöinti on turvallista, hinnattelu kilpailukykyistä ja palvelu nopeaa. Tietyissä jäsenvaltioissa kustannukset ovat kalliita, palvelu on huonolaatuista ja matkat kestävät erityisen kauan. Ei ole riittäviä yhteyksiä naapurimaihin, odotusmaat, odotusajat ovat pitkiä rajavyöhykkeelle. Mitkä olisivat ratkaisuja? Junarahti käytävät olisivat hyvä ratkaisu ja lisäksi olisi otettava käyttöön eh, yhden luukun taktiikkaa palveluissa ja parannettava lisäksi eh, niin liikennöinnin kuin rata, ratojen hallinnointia. On tärkeää, että eri terminaalit myös huomioidaan ennen kaikkea intermodaaliset terminaalit ja tavaranpalvelua sekä paremmin. Nämä ovat kaikkein tärkeimmät askeleet, jotta voitaisiin panna täytäntöön eri suunnitelmat koskien näitä käytäviä. Olen ymmärtänyt, että ainoastaan vahva eurooppalainen koordinointi voi pakottaa muutokseen siten, että rautatiet olisivat käyttökelpoisempia myös junarahtiliikennöintiin. Tietoja ei anneta riittävästi, toimijoille riittävän nopeasti, lisäksi olisi luotava yhtenäisempi kustannusrakenne. Lisäksi yhteentoimivuus on erittäin tärkeää, kuten oli jo mainitkin toisella kalvolla. Tässä on nämä eri, eri lukuja, jotka on pantu täytäntöön, jotta käytävät saadaan luotua. Nämä jotkut luvut ovat vielä haavekuvia. Ja on tiettyjä rajoitteita, jotka saattavat estää sen, että nämä käytävät valjastetaan kunnolla käyttöön. Euroopan unionin raha, rahoitusta on käytettävä järkevästi, jotta saadaan hyviä lopputuloksia. Tässä on tenteen runkoverkon liikennekäytävä tässä kalvolla. Ja tässä on havaittavissa, että Turkki, joka ei ole jäsenvaltio, niin niillä on erittäin hyvät rahtikäytävät. Tämä on tosiasia tänään. Rautatie ei ole kovinkaan kilpailukykyinen kuljetusmuoto Turkin ja Euroopan välillä – on olemassa Italian ja Kreikan ja Kreikan ja Turkin välillä laivayhteyksiä. Olisi erittäin hyvä, että saataisiin aikaan muutoksia siten, että laivalla kuljetettava rahti saataisiin rautateille. Tässä on pullonkaulat, jotka rohkaisevat kuljettajia käyttämään vesiteitä. Pitkät odotusajat, joita ei voida laskea etukäteen, ja lisäksi tämä tuo mukanaan kustannuksia tietojenvaihto ratahallinnoinnin ja liikennöitsijöiden välillä on huonoa, ja lisäksi ei ole riittävästi yhdistettyjen kuljetusten terminaaleja tai napoja. On eri tavalla ratia, ei ole koskaan suunniteltukaan rautateille kuljetettavaksi. Tämä on harmillista lisäksi on aikatauluun liittyviä ongelmia, jotka estävät sen, että ei haluta käyttää näitä yhdistettyjä kuljetusmuotoja. Eurooppalaisen koordinaation avulla pullonkaulat saadaan pois ja lisäksi verkkojen Euroopan välinen rahoituksen avulla voidaan saavuttaa tässä esille tuotuja tavoitteita. Tämä on tärkeää myös infrastruktuurin kannalta. Ja olen myös sitä mieltä, että yhdistettyjen kuljetusten terminaaleja on parannettava – Kiitos paljon. Ja, vielen Dank. Das wären die Vorträge. No niin, kiitokset. Tässä palivat nämä esitykset. Ja nyt sitten kysymyksiä ja vastauksia. Ja, vielen Dank, Vorsitzender. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia näistä mielenkiintoisista esityksistä. Kysymys äh, Rova Obstille. 5 miljoonaa euroa, josta te puhuitte, jota tarvittaisiin, jotta Tonava tässä saataisiin nimenomaan tämä äh, koko reitti saataisiin äh, liikennöitäväksi. Mistä te olette saaneet tämän summan? Ja toinen kysymykseni on, onko tämä Strauben ja Fischhofenin välinen äh, pätkä? Tai onko ylipäätään realistista, että Tonava, sitten kun sellaisena kuin se tällä hetkellä on, että siitä että se olisi rakennettavissa samalla tavalla kuin Reini ja että se olisi ylipäätään mahdollinen samalla tavalla liikennöitävissä, koska kansallinen vastustus on myös kohtuullisen suurta, ainakin tietyissä jäsenvaltioissa. Fragen? Onko muita kysymyksiä? Jos ei, niin minulla on kysymys. Ensinnäkin, äh, mitä tulee matkustajien oikeuksiin, liikenneliitto Viinin itäpuolella. Se on tällainen liitto, jossa on kolme maata, Slovakia, Unkari ja Itävalta. Se on rajat ylittävä ja hinta on sama. Tämä on esimerkillistä, mutta sitä ei kuitenkaan kopioida. Aina on kaiken näköisiä syitä, on eri palkkoja ja pälä pälä, mutta he ovat siellä onnistuneet. Ja Tämä on mielestäni erittäin hyvä esimerkki, mutta miksi se on vain Unkarin, äh, Slovakian ja Itävallan välillä, eikä muualla? Tämä nyt lähinnä nimenomaan uusille jäsenvaltioille vinkiksi. Toinen rajat ylittävä. No siis voisin mainita paljon esimerkkejä, mutta Sebast, joka on kahdeksan äh, kilometriä, joka rautaesirippu äh, erotti toisistaan. Tämä olisi helppo yhdistää, mutta hinnat, eh, lipujen hinnoittelu ja toteutus, sitä ei ajatella rajan ylittävästi. Meidän pitäisi aina ajatella, kun puhutaan eh, eh, rautatie, rautateistä, niin se pitäisi aina ajatella seuraavaan rautatiesolmuun. Se olisi hyvin tärkeää. Berliinin Stettin, kun se uudelleen otettiin käyttöön, alun perin tämä hinta oli hyvin korkea ja puolalaiset eivät kyenneet sitä maksamaan ja junat olivat lähes tyhjät, jonka jälkeen Berliin Brandenburgin liikenneyhtymä päätti, että tämä lippu maksaa 10 euroa kaikille ja että se on voimassa tämä lippu sekä Berliinissä että Stettinissä kaupunkiliikenteessä. Ja sen jälkeen junat ovat olleet täynnä ja tällä tavalla rautatiet saavat enemmän rahaa, enemmän voittoa nyt halvemmalla hinnalla kuin aikaisemmin korkeammalla hinnalla. Eli pitää ajatella enemmän volyymiä kuin sitä korkeaa hintaa. Ja viimeinen asia. Luonnollisesti me muistamme kaikki tämän 20 viisivuotisen paneurooppalaisen piknikin. Ja on hieno yhteys Viinistä, Shophoniin, Zagrebliin, Ljubljanaan ja vielä eteenpäin. Tämä olisi hyvin yksinkertainen. Joitakin pätkiä pitää sähköistää ja joihin pitää, joihinkin pitää asettaa tai rakentaa toinen raide. Mutta kuitenkin tämä koko käytävä Itämereltä alas Tällä olisi sekä ekologisia että taloudellisia etuja. Miten te suhtaudutte tähän? Voitaisiin aloittaa junaradan rakentamisella ja rakentaa tunnelit myöhemmin, mutta mitään ei tehdä tämän käytävän rakentamiseksi. Ja tässä on menetetty jo paljon, koska nyt esimerkiksi Viinin Viinistä junalla Zagrebiin voitaisiin vähentää kuudesta neljään tuntiin ihan pienellä investoinnilla. Miksi se ei ole onnistunut? Wenn es keine weiteren Fragen gibt... Jos ei ole muita kysymyksiä, niin eh, annan mahdollisuuden vastata. Olkaa hyvä. Ja, vielen Dank. Eh, Herr Ertug, Sie hatten zwei Fragen gestellt. Herr Hertog, eh, esititte kaksi kysymystä. Ensimmäinen tähän 85 miljoonaa, mistä tämä luku tulee. No, se perustuu tutkimukseen, joka tehtiin Tonava strategian puitteissa, eli siis sihteeristö sen laati käsittääkseni, ja siihen saatiin tukea eri valtioilta, joiden piti sitten ilmoittaa, miten he arvioivat nämä kustannukset. Eli siis jäsenvaltiot ovat olleet mukana tässä myös. Ja mikäli olen oikein ymmärtänyt, niin tästä tullaan myös puhumaan huomenna neuvoston kokouksessa, joten olettaisin, että nämä luvut ovat näin. Toinen kysymys oli se, voidaanko verrata Reiniä ja Tonavaa. No se on hieman epäreilua Tonavaa kohtaan. On epäreilua sanoa, että toisen pitäisi olla samankaltainen kuin toisen. Reinillä on tiettyjä erityisiä alueita ja tiettyjä erityisiä teollisuus, teollisuuksia, jotka ovat siellä historiallisista syistä. En usko, että Tonavalla nyt saadaan ihan samaa. Mutta Tonavalla on oma potentiaalinsa, eikä kysymys olisi niinkään siitä, että voimmeko tehdä Tonavasta Reinin. Ei vaan kykenemmekö saamaan Tonavasta irti sen, mikä sitä on irti saatavissa. Tonavalla on suuri potentiaali äh, myös äh, näissä biomassakysymyksissä. Eli siellä on paljon asioita, joita voidaan vielä tarkastella. Bitte? Köszönöm szépen. Említette a Sopronnal kapcsolatban a Wien Sopron Zágráb Ljubljana Koper te puhuitte Viini, Shogrob, Sahar, Zagreb, Koper-reitistä. Unkarissa on myös pätkiä, joita ei vielä ole sähköistetty. Unkari hyödyntää strategiaa sellaista, että tietyt pätkät sähköistetään, mitä tulee nyt sitten Alpit ylittävän Viinigrats yhteyteen. Se on mielenkiintoinen. Jyr Shoprun väli rautatielle. Siinähän yksi pala Jyr Schötrech on jo sähköistetty. Ja EMTS-järjestelmä on myös otettu käyttöön. Olen tässä ihan hiljattain tutkinut sitä, mitä nämä Gemerin radan käyttömaksut ovat. Ne ovat korkeita. Eli rahtiliikenne Gemerinkissä on ollut kalliimpaa ja sen vuoksi esimerkiksi puuttuu sähköiset radat Grazin ja Unkarin rajan väliltä. Me tarvitsisimme tähän sopimuksen valtioiden kesken, taikka sitten meidän pitäisi saada eurooppalaisia rahoja näihin infrastruktuuriprojekteihin. On jetzt. Kiitos. Ja nyt sitten vielä teille. Uh, so, uh... Niin. Olen samaa mieltä kyllä, herra Kramer, siitä, että Viinin tai velinalueen hyviä esimerkkejä olisi hyvä jäljitellä ja miettiä todellakin, miksi muut vastaavat alueet eivät pärjää niin hyvin. Ehkä tämä vastakkainasettelu on vielä räikeämpi, kun katsoo nimenomaan Viinin aluetta – Itävallasta Unkariin tai Itävallasta Slovakkiaan tilanne on kohentunut merkittävästi viime vuosina. Nyt on kyseessä integroidusta järjestelmästä, mutta ihan samalla alueella Unkarista Slovakkiaan on vastaavia yhteyksiä, raideyhteyksiäkin, mutta viime vuosina on suljettu. Ei ole kyse siitä, ettei alueella olisi mahdollisuuksia. Ilmiselvästi on. Enemmänkin on kyse siitä, että kievaltiot ja ihmiset hallituksineen eivät ajattele asioista tällä tapaa. Niin, että julkinen liikenne – saisi sen sijaan, jonka se ansaitsee. Täällä on todettukin jo tämä sama asia, että monet ihmiset näissä valtioissa näkevät julkisen liikenteen vain kakkosvaihtoehtona. Silloin, jos ei ole autoa käytössä, kaikilla pitäisi olla auto käytössä enemmän teitä ja parempia teitä ihmiset haluavat. Vasta sitten, kun tulee aloite Viinistä tai Berliinistä, eli vakiintuneista paikoista, niin silloin vasta voidaan tilannetta kohentaa. Minä toivon todella, että silloin kun on kyse siitä, että on vieressä länsi-eurooppalainen valtio ja keksiä itäiseen suuntaan niin, että ne myös toteutuisivat lähivuosina. Vielä haluaisin tämän lisäksi tähdentää sitä, että infrastruktuuri on kallista. Ja sitä pitäisi käyttää myös. Meillä on keskisessä ja itäisessä Euroopassa kyllä näitä infrastruktuureja rajat ylittävästikin, ja olisi hyvä panna myös niiden kunnostamiseen rahaa, mutta mahdollisimman pitkälle. Kiitos. Ja, vielen dank. Und jetzt haben wir... Kiitos. Me olemme kuulleet yhdeksän alustusta, käyneet keskustelun ja komissio on tätä seurannut. Ja nyt sitten haluaisin antaa puheenvuoron komission edustaja Elena Pintolle. Yhden asian haluaisin nyt vain lisätä, jos ymmärsin oikein niin eh, nämä eh, rattahinnat asetetaan korkealle niin, että jotain olemassa olevaa eh, pätkää ei käytettäisi, jotta mahdollisesti saataisiin jokin toinen pätkä rakennettua. Jos näin on, niin kysyisin komissiolta, onko tämä oikeasti ok? Eli siis olemassa oleva linja tehdään niin kalliiksi, vaikka se ei ole edes sähköistetty ja se on vain yksiratainen, että suojeltaisiin muita perspektiivejä. Meillähän on ollut tämä transeurooppalaisissa ver- verkoissa ja samoin kuin verkkojen välineessä kun pelättiin, että, että ne estävät jotain muita yhteyksiä. Eli vain haluaisin, ymmärsinkö oikein ja sen jälkeen on komission puheenvuoro. Igen, én tanulmányoztam néhány ország pályahasználati politiikát. Aivan. Olen tutkinut tätä tarifipolitiikkaa muutamissa maissa, kun on kysymys infrastruktuurista, niin ihan selkeästi tiettyjä reittejä reittejä suositaan, jolloin tariffit ovat matalammat ja siellä missä infrastruktuuria käytetään paremmin, niin siellä sitten ehkä nostetaan hintoja ja kun tulee uusia junia, jotka haluavat käyttää niitä pätkiä, niin ne joutuvat maksamaan enemmän. Sillä tavalla rakennetaan kilpailua ja Semmeringin rata Itävallassa luonnollisesti sitä halutaan hyödyntää myös ja sen vuoksi siellä hinnat ovat matalammat. Ja nyt mietitään jos haluaa kuljettaa jotain sen Gotthardin ja Egyptin välillä, jossa on dieselvetureita, niin luonnollisesti siinä on aina se mahdollisuus, että siellä käytettäisiin myös sähköisiä vetureita, koska se olisi halvempaa. No, tämä on mielenkiintoista sen vuoksi, että Saksassa rekkojen tietulleja on laskettu juuri sen vuoksi, että kun korot ovat niin matalat, niin silloin myös tietullien täytyy laskea. Ja nähtävästi rautateissä tämä on täysin mielivaltaista. Olisi ihan mielenkiintoista kuulla, mitä komissio tähän sanoi. Rova Hinto, olkaa hyvä. Thank you very much for the invitation. Kiitos paljon kutsusta. Edustan täällä liikenteen ja liikkumisen pääosastoa ja niitä yksiköitä, jotka ovat mukana muun muassa tässä Connecting Europe-välineessä, verkkojen Euroopan välineessä. Tämä on erittäin mielenkiintoinen keskustelu täällä tänään. Täällä on kuultu erittäin monia esimerkkejä siitä, kuinka hyvät yhteydet ovat tärkeitä ja kuinka Baltian maissa ei ole hyviä yhteyksiä ja kuinka nämä yhteydet ovat huonompia itäisissä jäsenvaltioissa verrattuna näihin läntisempiin jäsenvaltioihin. Haluaisin lisäksi tuoda esille sen, että nämä rajat ylittävät yhteydet ovat kaikkein vaikeimpia rakentaa. Komissio on tämän siis huomannut. Ja kuten täällä on tänään tuotu esille, monissa tapauksissa jäsenvaltioiden välillä ei ole riittävästi yhteistyötä tai tässä hallitukset, maiden hallitukset eivät ole riittävän halukkaita parantamaan näitä yhteyksiä. Uusi väline TNT-verkostossa, tämä verkon Eurooppa-väline, on erittäin hyödyllinen työväline. lisäksi on eurooppalainen, eurooppalainen koordinointi ja lisäksi nämä eri liikennekäytävät. Verkkojen Eurooppa-väline niin meille nämä rajat ylittävät rajanylitysalueet ovat kaikkein tärkeimmät, kun puhutaan näistä runkoverkoista. Lisäksi me olemme käsitelleet paljon yhteen toimivuusta. Tämä on asia, joka tulee ottaa huomioon verkon Eurooppa-välineessä ja näissä eri käytävissä, kun niitä yhdistetään. 2007-2013 ohjelmakausi, mutta myös tämä nykyinen ohjelmakausi, kun puhutaan rahoituksesta, niin yli 50 prosenttia rahoituksista on varattu teille. Jälleen kerran verkkojen Euroopan väline pyrkii korostamaan rautateitä ja lisäksi myös näitä eri vesiteitä sisävesillä. Lisäksi nämä eri liikennevälineiden yhteyspisteet ovat tärkeitä. Sisävesisatamat eivät voi pärjätä ainoastaan sisävesiliikenteessä, mikäli niihin ei ole kunnollisia tie- ja rautatieyhteyksiä. Tämä me pidämme kyllä mielessä verkkojen Eurooppaa välinen työskentelyssä. Jotkut puheet täällä mainitsivat sen, että ei pitäisi puhua ainoastaan verkon Euroopan välineestä, vaan kun puhutaan näistä infrastruktuureista, vaan pitäisi katsoa, kuinka nämä eri välineet voivat tukea toisiaan. Ja Puolan aluetta me tuotiin esille tässä ja Karpatia hankkeessa. Tässä pyritään yhdistelmään eri rahoitusvälineitä ja sanoisin, että tämä on hyvä tapa lähestyä tätä asiaa. Ja EU-tasolla me pyrimme tekemään näin myös, mitä tulee kohesiorahastoihin, jotka ovat alueiden pääosaston vastuulla. Mutta lisäksi meidän pääosaston ja alueiden pääosaston välillä, aluekehitysosaston välillä tullaan tekemään paljon yhteistyötä. On mielenkiintoista nähdä, kuinka paljon alueita ovat mukana tässä TNT-käytävien perustamisessa halusin palata runkoverkkoon foorumeihin ja näihin eurooppalaisiin koordinaattoreihin. Alueet ovat olleet mukana aktiivisesti ja me olemme pyrkineet siihen, että me saamme viestin välitettyä. Se viesti, joka täällä on tänään tuotu esille. Eli me haluamme kertoa, minkälaiset hankkeet ovat ne, jotka todennäköisesti saavat verkon Euroopan välineestä rahoitusta ja minkä hankkeiden tulisi katsoa pikemminkin näiden rakennerahastojen suuntaan ja vahvempi yhteistyö jäsenvaltioiden välillä ja alueiden välillä on sellainen asia, johon me hyvin vahvasti kannustamme varsinkin liittyen näihin käytävä hankkeisiin ja näihin välineisiin, joita nämä koordinaattorit voivat käyttää. Täällä on kuultu tiettyjä puheenvuoroja, jotka ovat tuoneet esille orastavia menestystarinoita, mutta kuten täällä on tuotu esille, niin on sovittava jäsenvaltioiden välillä, kuinka edetään askel askeleelta ja kuinka voidaan löytää uusia ratkaisuja. Tämä on erittäin tärkeä ja me komissiossa tuemme tätä ja nämä eurooppalaiset käytävien koordinaattorit myös tukevat tätä yhteistyötä. Kuten aluksi sanoinkin, yhteyksien puute ja tavoittamattomuus valtiomaissa on ongelmallista. Nyt tämä rail hanke on vihdoin saanut hieman, hieman tuulta siipien alle. Katsotaan, kuinka tämä etenee. Meillä on erittäin paljon tietoa, jota voimme viedä takaisin komissiolle. Tietoa, jota tänään täällä nousi esille. Edessämme on runsaasti haasteita, mutta puitteet on kuitenkin olemassa. Nyt meidän tulee panna täytäntöön, mutta täytäntöönpanon tulee tapahtua yhdessä, kuten täällä monasti tänään mainittiinkin. Kiitos paljon. Ja, vielen Dank, Frau von der Kommission. Kiitokset äh, komissiolle näistä huomioista. Kiitokset kaikille osallistujille ja erityisesti myös puheenjohtajistolle. Tämähän on meidän viimeinen kokouksemme tälle vuodelle, siksi meillä oli pieni jouluvastaanotto tuolla. Mutta haluaisin vielä kuitenkin hyvästellä tässä kaksi henkilöä, jotka eivät ole enää paikalla. Christine Radcliffe, hän lähtee äitiyslomalle, jonka me ymmärrämme, mutta sen jälkeen hän siirtyy toiselle osastolle joten hän ei jää enää tänne suoraan meidän sihteeristöömme ja toivotamme teille kaikkea hyvää luonnollisesti tulevaisuudelle tai teille molemmille tai ehkä kolmelle. Ja ö, kiitokset kaikesta työstä, jota te olette täällä meidän valiokunnassamme tehneet. Ja toinen henkilö on tässä minun naapurini Mihail Wojciechowski joka lähtee liikennesektorilta ja siirtyy agrivaliokuntaan. Mihail, kiitokset sinulle myös yhteistyöstä ja hyvästä tuesta, jota valiokunnalle olet antanut ja kaikkea hyvää ja, ja, ja hyvää tulevaisuutta. Und damit wäre die Sitzung ja tällä tavalla sitten tämän vuoden 2014 viimeinen kokous on päättynyt. Kaikille kaikkea hyvää ja toivotan teille äh, hyvää joulua ja hyvää uutta vuotta.